Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme tänään aamun työskentelyt. Ne, jotka eivät välttämättä halua osallistua kokoukseemme, voisivat ystävällisesti poistua salista ja muut sitten kuuntelevat hiljaisina aina sitä henkilöä, joka on äänessä. Haluan toivottaa tervetulleeksi kolme henkilöä, jotka on kutsuttu tänne tänä päivänä alan asiantuntija herra puheenjohtaja. Mm, Martr, joka on metsäalan liiton edustaja, ja herra Vachter, anteeksi, jo, äh, Landin läänin, Landin eli äh, Länsi-Ranskan äh, met, metsäalan ihmisten de l'examen du premier point notre... Ihmisten liiton edustaja. Tässä vaiheessa äh, minulle huomautetaan, että täällä on tekninen ongelma. Teknikko pyytää, että keskeytämme istunnon hetkeksi. No, meidän täytyy nyt kes- hetkiseksi keskeyttää istunto kaksi minuuttia. Meillä on tänään taas erittäin tiukka aikataulu, koska puheenjohtaja Mart lähtee puoli kymmenen. Eli jatkamme pari minuutin kuluttua. Voilà, nous pouvons reprendre. Pardon pour cette interruption due à un problème technique. Alors, je vous propose, mes chers collègues, de commencer euh, par le point sept euh, nous avons une matinée. Meillä on tänään aamupäivänä erittäin tiukka aikataulu, koska tämä kuulemustilaisuus, joka on kohdassa seitsemässä. Anteeksi, meillä on myös sen jälkeen äh, paljon äänestettävää. Meillä on myös muita Mm, budjettisiirto, määrärahasiirtopyyntöjä, jotka meidän täytyy käsitellä tämän aamun aikana. Meillä on myös komission edustajia paikalla, he tulevat tänne myöhemmin. Kohta seitsemän. Tässä on kyse siis siitä, miten me haluamme nyt... Anteeksi, anteeksi. Onko vielä käännösongelmia, kollegat? mikä kieli ei nyt kuulu tai toimi. Puola ei vielä tällä hetkellä toimi. Toivottavasti se ongelma korjaantuu välittömästi. No, budjettivaliokuntamme kokoontui heinäkuussa. Te varmasti muistatte, että meillä oli ensimmäinen mielipiteiden vaihtokeskustelu siitä, kuinka voisimme voimme <clears throat> hyödyntää solidaarisuusrahastoa Euroopan tasolla auttaaksemme Ranskan lounaisosissa riehunutta aivan poikkeuksellisen rajua myrskyä viime kesänä ja kuinka suurta tuhoa se siellä aiheutti. Sen takia se oli erittäin poikkeuksellinen, sillä oli todella katastrofaaliset seuraukset tälle tärkeälle Ranskan alueelle, jossa on suuret Akvitanian metsäalueet. Te, me voimme siis puhua siitä periaatteesta, millä rahoitusosuudella Euroopan solidaarisuusrahasto voi ryhtyä korvaamaan näitä myrskyn aiheuttamia järkyttäviä luonnon mullistuksia tai tuhoja – Meillä, meidän pitää äänestää myös tästä lisätalousarvion osasta, jotta voimme todella irrottaa näitä varoja tästä solidaarisuusrahasta. Tämä täytyy siis perustua juuri oikeudelliseen perustaan. On kyse, noin, on kyse miljoonista euroista. Täm, sitten meillä on myös eh, edellinen budjettivaliokunta, joka oli kutsunut romanialaisia henkilöitä paikalle keskustelemaan – ongelmasta, joka oli noussut esiin Romaniassa luonnonkatastrofi samana vuonna. Me kutsuimme myös kaksi henkilöä siis kertomaan tästä antamaan oman näkemyksensä asiasta ja todistajalausuntonsa asiasta. Annan nyt puheenvuoron puheenjohtaja Martrille muutamaksi minuutiksi ja sen jälkeen puheenjohtaja Darmante. Martres, olkaa hyvä d'abord de nous avoir invités, mesdames, messieurs les députés. Kiitoksia. Kiitoksia että ensinnäkin kutsuitte näistä myrskyjen vaikutuksista puhumaan. Tämän myrskyn jälkeen jo 24. tammikuuta tapahtui, johti siihen, että hallitus hyväksyi pelastussuunnitelman, jotta voitaisiin vahinkoja lieventää ja antaa korvauksia. Halusimme antaa välillistä teknistä tukea niin, että annettiin tukia ja takuita lainoille. Halusimme myös puhdistusta tukea ja jälleenrakentamista, koska kuitenkin tässä on paljon myöstämistä ollut. Alueella on edelleen 220 hehtaaria tuhottuna ja siellä on paljon vielä tonteilla jätteitä niin, että palomiehillä on ollut suuria vaikeuksia päästä alueelle. Peril mortel. Nous avons la vieille crainte des années 49. me olemme tilanteessa, joka on yhtä dramaattinen kuin oli vuonna 1949 samoissa olosuhteissa. Emme halua mitenkään väheksyä muitakaan vahinkoja, esimerkiksi puitten kaatumisesta aiheutunutta haittaa luonnolle. Kun ajatellaan, että kuitenkin puulla on oma ekologinen tehtävänsä myös hiilidioksin osalta, näin tästä on tullut uusia ongelmia. Haluamme korostaa sitä, että tästä syystä, koska palomiehillä on suuria vaikeuksia päästä tuolle alueelle, niin olemme todellakin hätätilanteessa. Nimittäin, jos kun tähän pälppänä vielä kuivuus ja voimakkaat tuulet, jos tulipalo syttyisi, niin seuraukset varmasti olisivat vielä vakavammat kuin myrskyn seuraukset, mitä voi tuhoutua, kaikki vihreät alueet tuhotuisivat myös tämän lisäksi. Siksi me olemme tilanteessa, täytyy riskiä hallita ja se on hyvin ongelmallista hätätilanteen takia, koska tämä on välitön hätätilanne. Me tiedämme varsin hyvin, että varmasti muitakin pyyntöjä on esitetty ja tälle budjettikohtalle 140 miljoonaa, mutta haluaisin kuitenkin korostaa tätä välitöntä hätätilannetta, kun metsät täytyy puhdistaa ja vapauttaa nämä tontit niin, että palomiehet pääsevät paikalle, mutta totta kai myös, että voidaan metsittää tämä metsä uudelleen. En mitenkään väheksy muita pyyntöjä ja hakemuksia, mutta koska tämä kiire ja hätä on näin suuri, niin tässä täytyy vahingot korjata. Kaiken kaikkiaan vahingot ovat noin 100 miljardia metsätalouden osalta kolme miljardiakin ja me voisimme varmasti metsänhoitajien puolesta pyytää, että täällä hyväksytään se summa, joka oli 72 miljoonaa euroa. Tämä on metsän kannalta kiireellinen tilanne, mutta myös ajatellen turvallisuutta. Minä toivon, että meitä kuunnellaan ja olen ainakin kiitollinen, että meitä täällä kuuntelitte. Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos hyvät edustajat. Merci, monsieur le président. Kiitos herra puheenjohtaja tästä alustuksesta, joka oli hyvin selkeä ja vakuuttava, mutta on suhteellisen lyhytkin, koska valitettavasti tässä on ajankäytön osalta vaikeuksia tänään aamupäivällä tässä valiokunnassa. No niin, nyt annan puheenvuoron herra Pierre Dalmontelle, joka edustaa puolestaan metsänomistajia. Ja hän edustaa kuntia, yhteisöjä, joita tuolla alueella on Akvitaniassa. Myös nämä alueet ovat kärsineet kovasti tämän seurauksen. Olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minä olen pienen kylän pormestari tämän alueen ytimestä. Tämä alue on Akvitanian ytimessä. Siellä on erittäin isoja kuntia pinta-alaltaan, jopa 7000 hehtaaria. Siellä on hyvin vähän väestöä. Monissa on vain 500 asukasta hajautuna eri alueilla. Tuulet olivat hyvin voimakkaita tammikuussa ja ne pyyhkivät yli alueeni. Siellä on kaikkia 20 000 taloutta ilman vettä, monet jäivät ilman puhelinta, puhelinyhteyttä, kuivuskin on haitanut. Sitä paitsi yli 90 prosenttia metsistä on tuhoutunut, puut kaatuneet. Ministeriöiden välinen työ on arvioinut tilannetta ja, ja myrskyn tuhot olivat noin 100 miljardia ja 3 miljardia oli metsätalouden osuus. Todellakin tuhot ovat valtavat. 7000 hehtaaria metsää tuhoutui Laundot Rusionille ja Akitanin alueella. Siellä kaikkia 80 prosenttia puusta on maan tasalla ja 40 prosenttia 250 hehtaarista on suojeltu puolesta 40 prosenttia. Kaikkien kaikkiaan siellä jopa 50 000 hehtaaria tulee kyseeseen. Tämä on valtava menetys, kun ajatellaan taloudellista puolta tai kulttuuriakin. Kuten puheenjohtaja Mart totesi, tätä on verrattunut niihin tuhoihin, joita tapahtui 49 tulipalossa – se johtoi siihen, että suuri, suuri osa aluetta autioitui. Jos, jos ajatellaan puutaloutta, ennen näitä tuhoja meillä oli valtava pääoma. Se oli kaiken kaikkiaan 150 miljoonaa kuutiometriä. Nyt meillä on ainoastaan 80 miljoonaa. Vuosittain me Yli 9 miljoonaa vuosittain pystyttiin keräämään. Nyt jäädään alle 6 miljoonan kuutiometrin. Tämä on valtava tuho, joka vaikuttaa koko puu- ja metsätalousketjuun. Siellä on kaikkiaan 34 000 ihmistä työssä tämän sektorin parissa. Totta kai tämä vaikuttaa matkailuunkin, metsästykseen, alueelliset yhteisöt ja varsinkin metsä yhtiöt johtavat suuriin vaikeuksiin. Tulot ovat pudonneet ja se vaikuttaa myös lyhyellä aikavälillä talousarvion tasapainoon. Pienissä kunnissa jopa 45 prosenttia budjettituloista tulee metsästä. Luonnollisesti keskipitkällä aikavälillä se, että jatkossakaan ei ole väestöalueella, luo vaikeuksia taloudellisesti. Tämän rinnalla totta kai verotulot laskevat merkittävästi, koska talouden toiminta yrityksessä laskee. Ja vielä vähemmän tuloja siis yhteisöille. Tämä johtaa siihen, että rinnalla on myös valtavia menoja muun muassa infrastruktuurin osalta, kun ajatellaan pieniä tieyhteyksiä. Ne ovat nyt kärsineet siitä, että metsästä täytyy puu saada pois. Puheenjohtaja Mart totesi myös, metsän suojelukustannuksista. Jos ajatellaan tärkeimpiä yhteyksiä, niitä on pyritty korjaamaan, mutta me emme välttämättä pääse kaikille tonteille. Me olemme halunneet puuttua jo syntyviin tulipaloihin, mutta plomilla on vaikeaa päästä alueelle. Siksi tästä syntyy suuria vaikeuksia ja tuhoutuneet alueet ovat yhä suurempia. Siksi meidän täytyy ottaa etusijalla ne tontit, jotka ovat kärsineet eniten. Vaikkakin pikkuhiljaa tilanne on parannut ympäristön kannalta, tuhot ovat myös merkittävät. Saattaa olla edessä myös merkittävä ekologinen katastrofi. Landen alue on valtava hiilidioksidin varastointialue ja siellä on kaasua varastoitu tuhansia miljoonia tonneja puut ovat yhtä lailla myös erittäin tärkeä vedenkierrolle. Se, että tämäkin aiheuttaa valtavia ongelmia. Ja nyt vesikanat ovat tukossa näiden tuhojen vuoksi. Totta kai samantyyppiset kokemukset johtavat pelkoihin, että nämä leviävät myös muille alueille. Ja tämä vaikuttaa myös eläimistöön. Tämä on valtava haaste koko Euroopalle. Kun sanotaan, että tärkeä osa metsistä on tuhoutunut, vaikka ne täytyy nyt jälleen rakentaa. Työryhmä on pohdiskellut, miten voidaan tämä alue metsittää uudelleen. Ja tutkijat ovat myös alueella selittämässä tilannetta aina vuoteen 2050 asti. Totta kai tässä täytyy ottaa huomioon myös ympäristökokouksen näkemykset biodiversiteetin osalta, joka täytyy säilyttää. Sitä täytyy arvostaa myös puuketjun suojelussa, ilmastonmuutoksenkin torjunnassa. Jos ajatellaan se, että tässä menetetään myös hiilikeuhkoja, tämä on merkittävä mahdollisuus myös, jotta se tunnustettaisiin ja annettaisiin myös korvauksia näille yhteisöille, jotka tekevät muutakin kuin metsätalouden parissa. Hiilen varastointi ja taltuunotto on myös tärkeää. Meidän täytyy myös pohjavesien laatua taata. Monissa alueilla Euroopassa metsät ovat tuhoutuneet viime kuukausien aikana Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa. Niin ikään se on uhattuna kaupungistumisen myötä koska lyhyellä aikavälillä muut taloudelliset toiminnat ovat kannattavampia. Metsät täytyy tunnustaa Euroopan mittakaavassa paremmin. Nyt on puheenjohtaja Korkea aika, hyvät edustajat, että mennään puheista tekoihin 2006 ohjelman mukaisesti ja määritellään todellista yhteistä metsäpolitiikkaa Euroopan unionin tasolla. Haluaisin lopuksi kiittää koko Landen alueen puolesta Euroopan unionin insat, jotka ovat ryhtyneet toimiin tässä katastrofissa, koska se vaikutti meidän alueemme. Ranska on esittänyt asiansa ja on nopeasti saanut myös vastauksen solidaarisuuden muodossa eri maista. Vielä kerran, herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitos. Bien, merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Annan nyt puheenvuoron välittömästi herra Johannes Werterille, joka on komission aluepääosaston johtaja. Hän on noussut aikaisin tänä aamuna, niin kuin mekin ollakseen paikalla täällä. Hän antaa meille nyt komission näkemyksen asiasta ja selittää, miksi komissio on tehnyt tämän ehdotuksen. Herra Vahter. Kiitoksia puheenjohtaja että saan lyhyesti esitellä tämän täällä tänään. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Klaus Myrsky on 63. pyyntö saada rahoitusapua solidarisuusrahaston perustamisen jälkeen vuonna 2002. Se on 31. pyyntö, jossa komissio pitää asetuksen kriteereitä täytettyinä ja siksi suosittaa neuvostolle ja parlamentille rahoitusavun myöntämistä. Klaus Myrsky on itse asiassa jo kuudes Ranskan hakemus, kuitenkin vasta ensimmäinen tapaus, jossa on kyse asetuksen pääkäyttöalueesta, nimittäin suuri luonnonkatastrofi Tähän mennessä Ranska on pyytänyt rahoitusapua solidarisuusrahastosta, äh, Degan äh, tulvia ja Ronin tulvia varten 2003, Reunionin äh, trooppisen myrskyn takia vuonna 2007 ja myöskin Martinikin ja Guadelupin trooppisen myrskyn takia vuonna 2007. Yksi hakemus vedettiin pois. Tähän mennessä Ranskalle on maksettu 59 miljoonaa euroa solidaarisuusrahastosta puheenjohtaja Klaus Myrsky asettaa varjon kaikki nämä aikaisemmat tapaukset. Noin 3,8 miljardia euroa, jota voidaan antaa solidaarisuusrahaston avulla. Se todellakin jättää varjonsa kaikki tähän astiset tapaukset. 24. tammikuuta tänä vuonna Klaus pyyhälsi Ranskan yli ja todella tuhosi erityisesti metsäalueita Kaakkois-Ranskassa yhdeksässä departementissa piti julistaa hätätila. Erityisesti Akvitanissa oli suuria ongelmia. 86 prosenttia tuhoista oli siellä. Ja Landin departementissa oli yli puolet näistä tuhoista. Erityisesti tuhoja tapahtui maatalous- ja metsätaloudessa. Yli 700 000 hehtaaria metsää tuhoutui. Ranskan arvioiden mukaan noin 42 miljoonaa kuutiometriä puuta tuhoutui. Suuria tuhoja oli myös infrastruktuureissa, erityisesti sähköverkossa ja puhelinverkossa sekä myöskin vesihuollossa. Lisäksi ö, ö, tuhoutui rakennuksia, teitä ja rautateitä. Ja ö, puhdistustöiden takia myös metsäteille sattui vahinkoja. Se, että tätä ei ole kovinkaan paljon huomioitu Ranskan ulkopuolella, johtuu siitä, että metsät, toisin kuin, metsä, siis tuho, toisin kuin metsäpalot, niin myrskyt ovat vähemmän dramaattisia mm, julkisuudessa, mutta silti Klaus on aiheuttanut tuhot, jotka ovat paljon suuremmat kuin kaksi vuotta sitten Kreikan metsäpalon aiheuttamat tuhot. Hyvä puheenjohtaja, komission palveluyksiköt ja Ranskan viranomaiset ovat tehneet alusta asti erittäin läheistä ja hyvää yhteistyötä. Yhteistyö aloitettiin heti katastrofin jälkeen. Keskusteluja käytiin sekä Ranskan puolella. Meillä oli myös asiantuntijoita agri- ja ympäristöpääosastolta. Ja tämä johti siihen, että virallinen hakemus saatettiin tehdä vasta toinen päivä huhtikuuta, eli kaksi päivää ennen kymmenen viikon hakuajan päättymistä. Yleensäkin hakemukset jätetään aina juuri ennen hakujen päättymistä sosiaalirahastossa, mutta hakemus oli erittäin hyvin laadittu ja se pystyttiin nopeasti käsittelemään. Toisin kuin yleensä ei pitänyt pyytää mitään lisätietoja. Vaikka olikin hyvin vaikea tarkistaa mm, metsätuhojen laajuutta. Metsätuhojen laajuuden tarkistaminen on hyvin vaikeaa, koska useita tekijöitä on otettava huomioon. Metsän vanhuus, puun hinta, siivoamisen kulut, varastoinnin kulut, uudelleenmetsittämisen kulut ja niin poispäin. Agri- ja ympäristöpääosaston asiantuntijoiden avulla saatoimme selvittää nämä asiat. Kuitenkaan ei ollut aivan selvää pystyttäisiinkö solidarisuusrahasto ottamaan käyttöön, koska kynnysarvo Ranskassa solidarisuusrahaston käyttöön ottamiselle on noin kolme 1,4 miljardia euroa tällä hetkellä. Jos olisi ollut alueellinen katastrofi, jossa tuhot olisivat olleet pienemmät, hakemus tuskin olisi ollut menestyksekäs, koska vaatimus on myös, että yli 50 prosentin väestöstä olisi silloin kärsittävä tästä katastrofista. Ja kun on kyse myrskyistä ja metsäpaloista, niin tämä on varsin epätodennäköistä ja siksi tämän tyyppisiä hakemuksia ei menneisyydessä ole voitu ottaa vastaan. Kaikkia Ranskan mainitsemia tuhoja ei pystytty hyväksymään. Esimerkiksi rahallinen menetys, joka johtuu eh, metsän vähemmästä hiilidioksidin sitomisesta oli asia, jota ympäristöpääosasto ja aluepääosasto eivät voineet hyväksyä. Ei ole epäilystäkään, että metsätuhoilla on vaikutusta eh, hiilidioksidin varastointiin ja talteenottoon, mutta eh, tämä ei pystytä kunnolla mittaamaan tähän mennessä ja siksi kyseessä ovat ennemminkin fiktiiviset tuhot. Tämä 1,2 miljardia euroa, jota tätä varten haettiin, piti komission siis poistaa hakemuksesta. Sama koskee liikevaihdon vähenemistä metsä- ja puuteollisuudessa, koska Nämä ovat solidarisuusrahaston mukaisesti taloudellisia jatkoseurauksia, eivätkä mitään suoria tuhoja. On erittäin tärkeää mitata tuhojen laajuus tarkkaan, koska se ähm, määrittelee, onko hakemus todellakin suur, täyttääkö se suuren katastrofin kriteerit, vaan se luo myös pohjaa solidaarisuusrahaston äh, maksamien määrärahojen laskemiselle. Noin 3,8 miljardia euroa, jota komissio esittää, on yli kynnysarvon ja solidarisuusrahaston kriteerit ovat täysin täytetyt. Komissio päätti analyysinsä 20. toukokuuta ehdotus neuvostolle ja parlamentille, että myönnettäisiin 109 miljardin rahoitusapu tehtiin 29. toukokuuta. Hyvä puheenjohtaja, komissio pyytää, että parlamentti hyväksyy lisätalousarvion, jolla myönnetään Ranskalle rahoitusta solidaarisuusrahastosta. Toivottavasti e, suositamme myös, että täytäntöönpano säännöt hyväksyttäisiin, jossa sovitaan muun muassa määrärahojen käytössä. Kuten tiedätte, solidaarisuusrahaston puitteissa voidaan rahoittaa vain tiettyynlaisia toimenpiteitä, erityisesti tärkeiden infrastruktuurien uudelleen rakentaminen, siivouskulut ja tämän tyyppisiä kuluja. Kuitenkin vain julkisen tu- julkiselle taholle tapahtuneita tuhoja, yksityisiä selle taholle tapahtuneita tuhoja ei solidarisuusrahastolla voida rahoittaa. Jos tämä hyväksytään, niin sitten komissio voi maksaa nämä määrärahat Ranskalle todennäköisesti lokakuun loppuun mennessä. Kiitoksia. Kiitos näistä täsmennyksistä. No nyt minulla on yksi puheenvuoropyyntö rouva Helga Tryperiltä. Ich werde Deutsch sprechen. Kiitoksia puheenjohtaja, minä puhun saksaa. Mielelläni tietäis, pyytäisin komission edustajalta, rahoitetaanko täällä näillä määrärahoilla myös me, uudelleenmetsitysohjelmia, ja koko Ranska siis tällaisia uudelleenmetsitysohjelmia viedä läpi ja sanoitte, että ei pystytä arvioimaan, kuinka paljon hiilidioksidia nyt jää sitomatta tämän tuhoutuneen metsän takia. Ilmastonmuutoksen takia voimme olettaa, että pyörämyrskyt ja suurmyrskyt lisääntyvät, joten tämä ongelma tulee nousemaan esiin tulevaisuudessakin, tiedättekö, aiotaanko tällaista mittausmenetelmää luoda ja jos sitä ollaan luomassa, niin milloin sellainen saadaan? Kiitos paljon. Heimer Böge on pyytänyt puheenvuoron. Haluan tässä välissä sanoa, että Heimer, joka on minun edeltäjäni, tämän valiokunnan puheenjohtajana teki merkittävää työtä tämän solidaarisuusrahaston perustamisessa. Hän on myös esittelijänä juridisella perust, juridiselle perustalle, tälle solidaarisuusrahastolle. Me tulemme hyväksymään sen tämän päivän aikana jotta voimme mahdollisesti käynnistää tämän operaation. Minä ehdotan, että hän voisi nyt tässä hyödyntää tilannetta ja esitellä lyhyesti mietintönsä. Sitten me konsultoimme Juttaa, hän myös esittelee oman mietintönsä lisätalousarviosta, jotta voimme tässä säästää aikaa. Haimer, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin ihan lyhyesti esitellä mietintöni. Teillähän on se asiakirjoissanne ja tilanteen selvittäminen ranskalaisten vieraidemme ja komission taholta oikeastaan jo kertoo kaiken ja kertoo hyvin paljon siitä, kuinka dramaattinen tämä tilanne on, jonne alueet ja kansalaiset joutuvat, oli sitten kyse myrskyistä tai metsäpaloista tai maanjäristyksessä. Myöhänhän esitetään toinenkin tapaus, nimittäin Italian maanjäristys. Siitä ei tänään äänestetä, mutta meillä on ensimmäinen keskustelukierros. Ja vaikka kyse onkin vain pienistä summista, niin ei ole ollenkaan väärin, jos me pystymme osoittamaan solidarisuutta eurooppalaisen budjetin kautta, vaikka sillä tavoin emme tietenkään mitenkään pysty kattamaan tapahtuneita tuhoja. Äh, liittyen siihen, mitä Helga Rypel kysyi, minua kiinnostaisi kaksi asiaa. Aina kun syntyy luonnonkatastrofi, käydään keskustelua siitä, voidaanko tästä oppia jotain. Me tiedämme, että kun äh, on maanjäristyksiä, niin sitten keskustellaan rakennusten vakaudesta, onko rakennukset rakennettu niin kuin pitäisi. Kun on metsäpaloja, niin sitten keskustellaan siitä, onko riittävästi ammattitaitoisia palomiehiä paikan päällä, jotta eh, pystyisivät ajoissa, nimittäin ensimmäisen viiden tai kymmenen minuutin aikana toimia. Eh, ja kun on metsätuhoja, niin sitten eh, metsäalalla käydään aina keskustelua siitä, mikä on metsän rakenne Voitaisiko ehkä keskustella uudenlaista lähestymistavoista? Me eh, kaikki tiedämme, että kun tällaisia metsiä uudelleen eh, istutetaan, niin tämä on todella vuosikymmenien projekti ja silloin tämä tuho alueelle on todella valtaisa eh, ja ihmiset, jotka eivät ole sitä kokeneet, tuskin pystyvät sitä kuvittelemaan. Mutta onko meillä mitään tällaista lähestymistapaa, jotta sanottaisin, että toimimme nyt hiukan eri tavalla? ehkä kun valitaan ähm, uudenlaisia puulajeja, äh, jotta tällaista ei tapahtuisi tässä laajuudessa uudelleen. En tiedä tätä, mutta ehkä voisitte kertoa tästä lisää. Herra Wachter puhui myös siitä, että komission ehdotuksessaan on kyse äh, siitä, että hyväksyttävät tuhot ovat 38 miljardia euroa ja siitä äh, johtuen solidarisuusrahastoa halutaan ottaa käyttöön 109 miljoonan arvosta. Herra Vähter esitteli jo tämän hiilidioksidinieluongelman, joten nyt ymmärrän tämän eron eh, näiden viiden miljardin välillä, jota ranskalaiset vieraamme pyysivät tai, e, jotka, joka oli ranskalaisten vieraidemme arvio ja tämä 3,8 miljardia, joka oli komission arvio. Ilman, että nyt siis puututaan Ranskan sisäpolitiikkaan, niin nousee esiin kysymys, tai siis samantyyppisissä tapauksissa usein käy, ollaan käyty keskustelua siitä, että onko solidarisuusrahaston lisäksi mahdollista ehkä Euroopan budjetin kautta maaseudun kehittämisessä, aluekehittämisessä, uudelleenjärjestelyjen kautta auttaa näitä alueita, jotta tällaiset avustustoimet olisivat kestäviä, kestävällä pohjalla. Tästä haluaisin kuulla enempää, enemmän. Muuten mielestäni nämä luvut ovat oikein järkevät ja meidän pitäisi hyväksyä tämä ehdotus myös aluekehitysvaliokunta on kirjeen muodossa ilmaissut hyväksyntänsä. Kiitoksia. Euh, Kiitos paljon. Itse asiassa minähän sainkin kirjeen Rova Danuta Hybneriltä, aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajalta, ja hän on antanut ihan myönteisen lausunnon asiasta. Herra Böge nosti esiin lukuisia kysymyksiä. Ne ovat kaikki ihan asiallisia. Yksi ehkä nousee ylitse muiden. Tämä Akvitanian metsä, joka on valitettavasti joutunut jo yli kymmenen vuotta sitten samankaltaisen erittäin rajun myrskyn koettelemaksi. Ehkä oli silloin vähän heikompi kuin nyt, mutta jo tuolloin kysyttiin, että ja pohdittiin sitä, mitä voidaan oppia siitä nyt. Se on noussut uudestaan esille, mitä Ranskassa ja koko EU:ssa voidaan ottaa opiksi tästä ja samoin pyritään toimimaan maanjäristysten kanssa tai eri Euroopan kolkissa. Ne ovat teknisesti tietysti eri asia, mutta niihin voidaan suhtautua avun kannalta samalla tavalla. Nyt Jutta Haug, joka on meidän budjettipuolen esittelijämme pikemminkin. Hän esittelee ja sen jälkeen voimme ehkä esittää hänelle kysymyksiä ja sen jälkeen palaa meidän kutsuvirahimia ja komissioon ja he saavat sitten puheenvuoron. Ja tietysti jos muut kollegat haluavat käyttää puheenvuoron, ole hyvä Jutta. Minä voin puhua vielä lyhyemmin kuin Raimer. Jos meidän hyväksyä Raimerin mietin, niin sitten totta kai vielä pitäisi myös minunkin mietin hyväksyä. Muodollisesti on niin, että aluekehitysvaliokunta tänään iltapäivällä päättää tästä asiasta muodollisesti. Danuta Hybner hän on jo hyväksyntänsä antanut. Me emme voi sitä odottaa. Raimer sanoi, että hän haluaisi, että äh, meidän tulisi kannattaa hänen mietintöään. Minä sanoisin, että hyvä on. Äh, sitten toivoisin, että määrärahat annettaisiin käyttöön ja sitten olemme toivottavasti sulkeneet tämän luvun ja komissio voi toteuttaa äh, tämän. Kiitoksia. Haluaako herra Vahter vielä vastata esitettyihin kysymyksiin ja sitten Hela Darmin tasa jatkaa. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vastaisin näihin esitettyihin kysymyksiin. Edustaja Trypel, uudelleenmetsitystoimet. Solidarisuusrahaston asetus sisältää erittäin lyhyen listan erilaisia mahdollisia toimenpiteitä, joita voidaan rahoittaa solidarisuusrahaston määrärahoilla. Tämä on infrastruktuurien uudelleenrakentaminen, hätämajoituksen ja avun tarjoaminen ja turvaa tilojen varmistaminen ja myöskin alueen puhdistaminen. Esimerkiksi siis metsän puhdistamista voidaan rahoittaa, jos kyse on julkisesta toimenpiteestä, infrastruktuurit, puhelin, linjat, tiet, sähkölinjat, niitä voidaan jälleen rakentaa, mutta uudelleen metsitystä ei pystytä rahoittamaan tällä välineellä. Meidän pitää erottaa se, että nämä kustannukset ovat tietenkin mukana näissä tuhojen kokonaismäärien arviossa, ellei se sitten ole jo puun hinnassa mukana. Siis syntyy uusia kustannuksia siitä, että puut esimerkiksi haetaan metsästä ja niin poispäin. No sitten tapa, jolla voidaan mitata metsän hiilidioksidin sitomiskykyä. Tämä tehdään kansainvälisellä tasolla tätä tutkimusta. Olen saanut tietoa ympäristöpääosastolla tästä ja varsin tietoisia ollaan siitä, kuinka voimakasta erilaisten metsien hiilidioksidin sitomiskyky on mutta on vaikea sitten arvioida, millainen hinta lappu tälle annetaan. Tehän tiedätte keskustelut hiilidioksidin päästökaupasta, mutta kuitenkaan siis hiilidioksidin sitomisen hintaa ei ole vielä määritelty ja siksi en nyt haluaisi tähän keskusteluun ryhtyä. No sitten herra Böge kysyi täydentävistä toimenpiteistä. On varmaan aivan oikein, että tällaisten katastrofien jälkeen pohditaan sitä, että mitä voitaisiin tehdä paremmin, jotta voitaisiin estää katastrofin uudelleen tapahtuminen tai ainakin välttää suuret tuhot. Ja solidaarisuusrahasto asetus vaatii vastaanottajamailta, että kun ne raportoivat määrärahojensa käytöstä, ne raportoivat myös mitä toimenpite- mihin toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet, jotta tällaista ei tapahtuisi uudelleen? Tämä tulee metsän rakenteeseen ja niin poispäin. Sitä emme voi rahoittaa solidaarisuusrahastosta, mutta maatalouspääosaston kollegat varmasti tekevät jotain asian parissa. Kuitenkin se menee ylitse solidaarisuusrahaston puitteiden. Kiitoksia. Merci. Kiitos paljon. Herra Darmante, haluatteko lisätä jotain? Ihan vain pari kohtaa lisäyksenä parlamenttien esityksiin. Ensimmäinen koskee metsän uudelleen istuttamista tai uudelleen kasvattamista. Me, meillä on ollut tämmöinen monialainen työryhmä toiminnassa muutaman viikon. Siellä on mm, ilmastoalan asiantuntijoita, maantieteilijöitä, metsäalan asiantuntijoita, mutta me emme tunne yhtä puulajia, joka voisi vastustaa 160, 160 kilometrin tuntivauhtia. Me olemme menneet vähän pidemmälle, koska me olemme tehneet tämmöisiä ennaltaehkäiseviä tutkimuksia vuodelle 2050. Me voisimme kehittää tämmöisen merimäntylajikeen, joka voisi lajina vastustaa paremmin näitä rajuja tuulia ja myrskyjä. Mutta on äärimmäisen vaikeaa, että tällä hetkellä eri, kaikista kuuluisimmat maineikkaimmat alan asiantuntijat työstävät tätä työryhmää ja me kutsumme kaikki eurooppalaiset alan ihmiset liittymään tähän työryhmään. Mitä tulee sitten hiileen? Meillä on Akvitaniassa mahdollisuus korvaaviin aineisiin. Ranskalainen raportti on pyrkinyt aina antamaan lukuja, antamaan arvoja siitä, mitä metsä antaa arvoa paikalliselle asujaimistolle. Hiili, hiilidioksidia Akvitaniossa on, on, on ajateltu vaihtaa laittaa hiilidioksidia luonnonkaasun tilalle. Me olemme, me olemme pyrkineet miettimään, millä tavalla puu voi varastoida, millä me voimme hoitaa tämän korvaavan menetelmän. Joissakin Euroopan maissa tai maailmassa ostetaan metsää, jotta voidaan säilyttää vesivarannot. Me tiedämme, kuinka paljon saastuminen maksaa vesivarantojen pohjavesivarantojen saastuminen maksaa. Meidän täytyy myös tajuta, mitä maaperän käyttö maksaa. Meidän pystyä vertailemaan ja antamaan lukuja näille korvaaville toimenpiteille. Mutta hiilelle meillä on Akvitaniassa hyvät kokemukset, kun me varastoimme hiilidioksidia jo näihin maanalaisiin luonnonkaasuvarantoihin. Kiitos. Kiitos. Haluaisin minä kantaa oman korteni kekoon tähän keskusteluun ja sen jälkeen siirtyä äänestämään. Meillä on täällä henkilöitä kutsuttuna paikalle kertomaan omista kokemuksistaan, antamaan ikään kuin todistajalausunnon niin haluaisin, että he muistaisivat tästä kokouksesta ainakin sen, että eurooppalaiset edustajat seuraavat erittäin tarkkaavaisina, mitä on tapahtumassa Euroopassa, varsinkin jos kansalaiset kärsivät tilanteesta ja haluavat todella mennä kuuntelemaan kansalaisia ja ottamaan opikseen oikeista lähteistä, oikeista paikoista, eivätkä tyyty, tyydy vain joihinkin välimiesten esityksiin. Euroopan parlamentti on aina halunnut toimia mahdollisimman nopeasti eh, toimielinten puitteissa oman oman instituutionsa puitteissa ensisijaisesti. Monet alan ammattilaiset, monet edustajat ovat tänä aamuna valittaneet tiettyä viivettä hallinnollisissa toimissa. Mitä meihin tulee, niin me olemme ainakin pyrkineet olemaan mahdollisimman nopeita, koska sehän oli kirjattu ihan ensimmäisen kokouksen esityslistalle uudelle parlamentille mitä tulee sitten meidän budjettivaliokuntaamme, Varmasti monet kollegat ovat tuoneet hyvin painokkaasti esille siitä, kuinka ja mitä meidän pitää ottaa opiksemme tästä ja mitä meidän nyt täytyy miettiä jatkossa. Tiedemiesten on sanottava meille, onko tämä ilmastoilmiö, joka on aivan poikkeuksellinen, josta kukaan ei ole aikaisemmin ehkä ajatellut näin tapahtuvan ennen kuin nämä Laandin valtavat metsäalueet joutuivat kärsimään tästä. Tämä on ehkä parin viime vuosisadan ilmiö, jos tämä ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että tämä toistuu tämä ilmiö meillä Euroopassa tai muualla Euroopassa. Niin kuin herra Darmante puhui tästä ja komission edustaja kertoi, herra Darmante puhui tästä Ranskan erityismyrskystä. Tämähän on aivan poikkeuksellinen sääilmiö, mutta mehän toivomme, että sitä ei ainakaan lähimpään tuhanteen vuoteen enää koettaisi. Tämä myrsky oli uusi esimerkki valitettavasti siitä onnettomuudesta tai joka koettelee EUta ja yhtä EU-maata, ja se todella vaatii silloin eurooppalaista solidaarisuutta. Kuten komission edustaja sanoi, meillä on ollut mahdollisuus viime vuonna äh, yhdistyneen kuningaskunnan tulvien yhteydessä irrottaa rahoja myös Kreikan järkyttävien valitettavien metsäpalojen takia, mutta minä voin vain valitettavasti toistaa, että Ateena ympäröivät järkyttävät metsäpalot vaativat meitä toimimaan uudestaan tällä tavalla. Meillä on esimerkki myös Romaniasta ja ihan viimeisimpänä, mitä me voisimme tehdä e, Italian järkyttävän maanjäristyksen jälkeen me voimme, kun me ryhdymme tutkimaan talousarvioesitystä vuodelle 2010, voimme vain todeta, että solidaarisuustarpeet ovat huomattavia EU:ssa. Toinen kysymys, jonka herra Darmante toi esille, ja Helgakin puhui siitä, se on tämä uusi ulottuvuus, joka me olemme nyt todenneet kourin tuntuvasti. Meidän metsävarantomme, meidän metsäperintömme, se on suuri potentiaali, mutta me huomaamme, että sitä uhkaa suunnaton ekologinen uhka ja vaara. Jos se on myös mitattu luvuissa. Tämä toivottavasti te- aiheuttaa sen, että ei välttämättä meidän valiokuntamme, mutta maatalousvaliokunta tai ympäristövaliokunta tai yleensä talousasianvaliokunnat, ei meidän valiokuntamme ensimmäisenä, mutta nämä kyseiset valiokunnat huomaisivat, kuinka paljon EUlla on intressiä ryhtyä laatimaan yhteistä metsäalan politiikkaa. Ei sillä tavalla, että sekaannutaan jonkun EUn toimintalohkon kompetenssi Kyllähän te muistatte varmasti, että on myös vastustettu sitä, että pitääkö metsän kuulua EUn toimivaltuuksiin? Tuollainen vastaus oli ei, se ei ole unionin toimivaltuuksien sisäinen asia, mutta meidän täytyy pyytää jäsenvaltioita hyväksymään yhteiset suuntaviivat toimintalinjat yhteistä metsäpolitiikkaa varten, koska tässä on kyseessä suunnattomat ekologiset ja taloudelliset arvot ja panokset ja summat viime kädessä. Tämä on kysymys, joka pitää ratkaista. Sitä ei voi enää väistellä. Mutta ja vielä kerran valitettavasti nämä useat lukuisat luonnon katastrofit, sää, ilmastokatastrofit ovat vaikuttaneet siihen, että meidän pitää tutkia, josko solidaarisuusrahasto toimii tyydyttävällä tavalla. Herra Warter, Vahter puhui meille hyvin tarkoista rajoista, jotka on määritelty. Reimer Böge myös puhui siitä, kuinka on rajattu tärkeät varat rahast, rajat varaston, rahaston käyttämiseen. Meillä on tietty Vahinkojen, vahinkorahasto, jota voidaan käyttää hätätapauksissa, mutta aina voimme ajatella, että järjestelmää voi parantaa. Tämän esi- näiden esittelijöiden ja komission esitysten jälkeen ja näiden ehdotusten jälkeen minä ehdotan vilkaistuani kelloa. Kello on viisi vaille kymmenen tai puheenjohtaja sanoo minuuttia vaille kymmenen ainakin jos, no nyt otetaan tästä keskiarvoksi Greenwichin aika, minä voin sanoa, että kello on kymmenen. Ehdotan, että hyväksymme ensin juridisen perustan Reimer Bögen mietinnöstä. Euh, hyväksymme oikeusperustan. Se on siis esityslistan kohdassa kahdeksan. Minä sanon, nyt me ryhdymme äänestämään Raimer Bögen eli esityksistä tässä valikunnassa. Kuka puoltaa? Kiitos. Kuka vastustaa? En näe. Aha, yksi ääni vastaa. Kuka äänestää tyhjää? Näin herra Raimer Bögen mietinnön oikeudellinen perusta on hyväksytty yksimielisesti miinus yksi ääni. Muistutan, että kun haluamme, jos haluamme toimia tehokkaasti, niin saman sitten äänestämme tästä täysistunnossa ensi täysistunnossa, eli 14. ja 17. syyskuuta. Sitten lisätalousarvio, jota Roa Jutta Hauki esitti kohdassa 9. Nyt äänestämme lisätalousarviosta. Kuka puoltaa? Kiitos. Kuka vastaan? Jälleen kerran yksi vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. Tässäkin lähes yksimielinen päätös yhtä ääntä vailla. Kiitän kollegoja. Kiitos herra Darmantelle hänen todistajalausunnostaan. Hän saa jäädä tänne, jos haluaa, kuuntelemaan kokouksen etenemistä niin kuin yleensä Ranskan kansalliskokouksessa toimitaan, niin, niin täällä tämän komis- niin Ranskassa nämä kokoukset eivät ole avoimia, mutta täällä tämä kokous on avoin yleisölle. Mutta, mutta voi myös poistua, jos ei halua istua. Me olemme, jos me nyt näin ole, hyväksymme kohdat 8 ja 9, voimme siirtyä nyt Jutta Haugin mietintöön lisätalousarvio numero kahdeksan, joka on kohta kymmenen esityslistalta tänä aamuna. Tämä on kohta, joka on myös synnyttänyt trilogikokouksen. Siihen liittyy Europol, Eurojust ja Olaf. Jutta, ole hyvä. Um, Kiitoksia todellakin. Me olemme jo keskustelleet lisätalousarviosta. Me olemme jo päässeet yksimielisyyteen kaikista kohdista. Vain Europol on auki. Me totesimme, että me emme mitään siirtokustannuksia hyväksyisi 2009 budjetista, ellei sitten neuvosto viittaisi 47 menettelyyn. Ennen kesälomia komissio kehotti neuvostoa pyytämään meitä pitämään kolmikanta. Neuvottelu se pidettiin eilen kello yhdeksän aamulla. Se kesti vain puoli tuntia. Me kaikki sovimme Niinpä kollegat, tästä tuloksesta on myös asiakirja teidän kansiossanne yhteenveto näistä sovitusta asioista. Me sovimme kolmesta asiasta. Ensinnäkin 47 artiklaa menettely TSVssä, TVSssä 2013 mennessä komissiolle sopisi tämä. Toinen on se, että puhuimme lisätalousarviosta ja todemme, että puolitoista miljoonaa euroa, joita Europol tarvitsee, jotta siitä tulisi yhteisön virasto eikä hallitusten välinen, se tulisi tämän vuoden talousarviosta budjettikohdasta – joka tällä hetkellä on jäänyt käyttämättä, mutta kuitenkin samalla alueella. Tämä oli toinen kohta. Totesimme, että meille sopii tämä siirto. Kolmanneksi täytyy vielä kerran kysyä tästä kolmannesta sekästä komissiolta. Neuvoston parlamentti sopivat että vedottaisiin komissioon niin, että 47 artiklaan menettelyn tulisi suuntaviivoja, jotain esityksiä, että voisimme hyväksyä suuntaviivat, ettei pitäisi aloittaa alusta jälleen kerran, joka kerta. Kysyttäisiin, miten tämä toteutuisi, miten voitaisiin pyytää neuvostoa pyytävä meitä käyttämään 47 artiklaa viraston kohdalla, jos jotain muutoksia pitäisi tehdä. Jotkut muistanevat, että ennen lomia meillä oli kaksi kolmikantaneuvottelua ja myös sovittelukin. Joka kerta 47 artikla tuli esille ja joka kerta neuvosto onnistui saamaan sen pois esityslistalta. Mutta jos saadaan suuntaviivoja, niin neuvosto joutuu niitä noudattamaan – Puheenjohtajavaltio Ruotsi oli kovin avulias eilen. Tässäpä nämä kolme seikkaa siis. Koska tämä toteutui meidän tyydytyksemmekin mukaisesti, voimme olla tuloksiin myös tyytyväisiä. Minä esitänkin, että lisätalousarvio numero kahdeksan hyväksyttäisiin sellaisenaan ilman tarkistuksia. Très bien, je vous remercie. Hienoa, kiitos paljon. Onko esittelijällä jotakin tähän lisättävää? Sen jälkeen pyydän komissiota, jos haluaa käyttää puheenvuoro. Herra esittelijä, yleisesittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. En ikään esittelijänä pyytänyt puheenvuoroa, vaan eilisen kolmikantaneuvottelun yhtenä osallisena. Minä voin tukea esittelijää niin, että ei tarkistuksia tehtäisi. Mutta otan nyt vaitonaisesti esille, olisiko ajateltavissa, ehkä esittelen suullisena tarkistuksena, panna sinne virke tästä kolmannesta seikasta tähän tekstiin. Siitä syystä, että jos oikein muistan, niin viimeisten viiden vuoden aikana me olemme pyrkineet saamaan tämän ensimmäisessä käsittelyssä talousarviossa, mutta toisessa käsittelyssä se ei ollut sisällä. Neuvosto ei niinkään vuosi sitten tukenut, kuten nyt. Nyt voi olla tyytyväisiä puheenjohtajavaltio Ruotsin käytökseen, mutta jos meillä on hiukkasen vahvempi muotoilu saavutuksusten muistuttamiseksi olisi hyvä. Jos se nyt on kovin mutkikasta tai en minä nyt halua mitään viivästyksiä tai muuta, mutta jos se sopii valiokunnalle ja se onnistuu, niin mikäpä ettei pantaisi sinne tällainen virke. Se on esitykseni, mutta ihan totta, minä tuen esittelijää koska hän siitä päättää. Oui, merci. Euh, Kiitos paljon. Jutta, haluatko vastata heti tähän? Das ist uh, gute... Joo, kyllä, hyvä juttu. Minä esittäisinkin, että ykköskohtaan pantaisi seuraava muotoilu, että 29 kahdeksan hyväksytään ilman tarkistuksia 30 neuvottelun pohjalta – ja tämä tulee sinne liitteeksi asiakirjaan. Näin saamme kaiken haluamamme ja parlamenttisen tieteen niin kuin neuvostokin. Hyvä. Jutta, voisitteko sanoa meille vielä kerran, mikä se suullinen tarkistus oli? Mitä se pitää sisällään? Wir werden dann ähm, in dem... Toisin sanoen mietintöön. Minä joudun laatimaan tästä kuitenkin mietinnön nimittäin. Meillä on päätöslauselma esitys olemassa ja se täytyy vielä täysistuntoon kahta kaksi, ei kun kohta yksi sanoo puhuja. Siinä hyväksytään lisätalousarvioesitys 8 kautta 2009 ilman tarkistuksia kolmikantaneuvottelujen tulosten pohjalta. Ja siinä viitataan liitteeseen yksi. Selvä. Ymmärsivätkö kaikki tämän ehdotuksen? Eli lisätään viittaus tähän trilogin olemassa olevaan käyntöksi ja se liitet, laitetaan liit, liitteenä trilogian loppupäätelmiin ymmärsit, ymmärsit, minä en ihan tarkkaan ymmärtänyt. Onko kaikki selvää? For, for new, new members of... Uudelle jäsenelle se ei ollut kovin helppoa, koska se mitä paperilla esitteli on kirjannut rahoituksen lähtöä, lähdettä vähennettäisiin talousarviossa rikollisuuden torjunnasta, mistä se otetaan. Mutta kolmikantaneuvottelussa se tuli selvällä. Ähm, Ei kun anteeksi, tämä liittyy komission esitykseen, tämä 1,2. Kiitos näistä täsmennyksistä. Nyt haluaako pää, herra pääjohtaja? Ei ole pakko käyttää puheenvuoroa, mutta jos haluatte. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää rouva Haugia tästä erittäin tuot tuottelijasta työstä. Ja haluan sanoa, että komissiossa me teemme erin taidokkaasti töitä luodaksemme nämä suuntaviivat näiden kolmen instituution yhteistoimintaa ajatellen. No niin, tästä viimeisimmästä kohdasta uudelle kollegalle, joka ei osallistunut tähän instituutioiden välisen sopimuksen laatimiseen. Haluan lukea nopeasti. Artikla 47. Artikla 47 instituutioiden välisestä yhteistyöstä. Siinähän me, siitähän me puhumme tästä trilogian loppupäätelmistä kun me puhumme, pyhymme viimeisimmän, kun me haluamme minimi menettelyjä. Artiklassa 47 sanotaan, että kun tehdään esitys, jonka, pyr, jonka myötä pyritään luomaan uusi virasto, Europolhan oli olemassa – muuttaa sen sääntöjä muutettu sillä tavalla, että se on melkein virasto. Jos pyritään luomaan uusi virasto, komissio arvioi budjettivaikutukset otsakkeesta asianomaisen otsakkeen kohdalta. Ja näiden tietojen perusteella ja ilman mitään, mitään ennakoivia lainsäädännöllisiä menettelyjä toimii siten, että tämä virasto voidaan perustaa. Kaksi budjettivallan käyttäjää sitoutuvat budjettiyhteistyön tiimoilta sopivana ajankohtana kirjoittamaan sopimuksen tämän viraston toiminnan rahoittamisesta. Näin kohdassa 47. Ranskaksi tai ranskan kielellä me puhumme siten, että tässä on kyse kanasta ja munasta. Kumpi oli ensin? Oliko ensin kana vai oliko ensin muna? Tässä erityistapauksessa meidän täytyy tietää, pitääkö meillä ensin oikeusperusta vai ensin rahaa. Et kyllähän me tarvitsemme poliittista yksimielisyyttä molemmista kuitenkin, eli siis on välttämätöntä nyt hioa hyvä menettelytapa, joka toimii ja voidaan sitten hoitaa tämä ongelma pois päiväjärjestyksestä, että meillä on kana ja kananmuna ja kana, kanatarhan omistajan hymy vielä kaupan päällisiksi jos ei ole muita kysymyksiä, niin sitten voimme äänestää tästä lisätalousarviosta numero kahdeksan, siten kuin esittelijämme sen teille, esit, yleisesittelijä meille sen esitti. Kuka puoltaa? Kiitos paljon. Kuka on vastaan? Yksi ääni taas vastaan tyhjää. Anteeksi, anteeksi, te äänestätte tyhjää. Herra Portas äänestää tyhjää. Minun olisi pitänyt jo ennen äänestystä sanoa. Tämä pätee siis ehdotuksi, jotka on näin siis suullisesti tarkistettu rouva esittelijän toimesta. Näin me voimme siirtyä sitten kohtaan. Onko meillä aikaa käsitellä kohta 11? Käännyn taas rouva Haugin puoleen. Donc Reimer. Reimer, numero 11, joka liittyy Euroopan äh, globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan ja Portugalin tekstiiliteollisuuden yhteydessä. Minä muistutan taas kerran, että mehän kävimme tästä ensimmäisen keskustelun viime kerralla. Tuolloin me pyysilimme komissiolta täsmennyksiä, koska jotkut kollegat ihmettelivät, miksi tämä apu, tämä summa per palkansaaja oli erilainen näissä kahdessa eri maassa, eli summat vaihtoivat. Ja herra Böge tulee nyt sanomaan, ovatko vastaukset tyydyttäviä. Reimer, ole hyvä. Das mache ich dann gleich, Herr Vorsitzender. Ihan heti, puheenjohtaja. Haluaisin nyt vain palauttaa mieliin, että globalisaatiorahasto on yksi niistä välineistä, joiden avulla saadaan hiukkasen enemmän joustua talousarvioon. Vaikkakin aina voi kysyä, mitkä ovat sitten solidaarisuuteen liittyvät perusohjelmat unionissa. Pitäisikö niissäkin olla enemmän joustoa? Varmasti tämä aihe on hyvä pitää jatkuvasti mielessä, kun me puhumme Monivuotisesta rakenteista tai sosiaalisen rahaston ohjelmista. Globalisaation rahastosta puheen ollen meillä on 500 miljoonaa käytettävissä, varsinkin työntekijöille, jotka ovat kärsineet yritysten globalisoitumisesta. Varoja voidaan ottaa olemassa olevasta marginaalista ylärajan asti ja myös sitoumuksista, joita ei ole vielä käytetty. Ei kuitenkaan yksi B-luokasta monivuotisesta suunnittelmista. Tästä vielä toteaisin sen verran, että globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto liittyy vain tekstiiliteollisuutta, televiestintä ja autoteollisuutta. Lisäksi, jos me hyväksymme jotain, on pidettävä mielessä 25 prosenttia 500 miljoonan enimmäissummasta. Ne tulevat vuoden lopussa käyttöön, niitä ei voi etukäteen käyttää. – 1720 työntekijää Kataloniassa 3,3 miljoonaa ja 1585 työntekijä puolesta 45 yrityksestä Portugalin tekstiiliä teollisuudesta Pohjois- ja Keski- ja Portugalista. Työllisyysvaliokunnan lausunnon pohjalta, se on kai myös tänne jaettu, on pari kommenttia komissiolle – Ensinnäkin oli iloinen siitä, että työllisyysvaliokunta huolimatta kaikista menettelytapaa ongelmista, joita tässä on esille tullut kokouksen järjestämiseksi ja meidän valiokuntiemme kokousten yhteensovittaminen, niin se on kuitenkin hyväksynyt nopeamman menettelytavan käsittelyä varten työllisyysvaliokunnassa se on reagoinut nopeammin. Nämä meidän tehtävämme on helpompi budjettivaliokunnassa. Uskoisin, että yhteistyö sujuu näin sujuvammin. Olen kiitollinen tästä. Tämä on ollut yksi suurimpia puutteita kaikkien rahastojen käyttöönotossa. Kysyisin komissiolta kahdesta kysym- seikasta. Ne olivat esillä työllisyysvaliokunnan lausunnossa. Se on tekstiiliteollisuuden kohdalla Kataloniassa B-kohdassa. Siinä puhutaan tukikelpoisista toimista ja toimenpiteistä jotain ranskaksikin. kolmesta 435 henkilöä ja niin edelleen siinä mainitaan. komission pitäisi työllisyysvaliokunnan laskelmia hiukkasen tarkastella. Ehkä selittää tätä seikkaperäisemmin. Tämä koskee myös Portugalin lukuja. Sekin on työllisyysvaliokunnan lausunnossa tullut esille. Siinä puhutaan asianomaisten luokkien yksilöimisestä ja yksi B-luokasta – 1504 työntekijää on tässä mainittu lukuna. 1588 puolesta minun asiakirjassani. Työllisyysvaliokunnan lausunnossa on toimenpiteistä tuhatta henkilöä varten. Haluaisin selvennystä näihin kohtiin, että ei sitten hyväksytä ollut lukuja, jotka ovat epäselviä. Totta kai ne budjetissa jokainen haluaa selkeyttää. Lopuksi vielä yksi kommentti, kun kokouksessa tuli esille kritiikkiä vaan oikein, kun tuli esille ylipäätään varojen käyttöönotosta. Ja miten se vaikuttaa sosiaalirahaston maksuihin, Rova Jörgensen. Rahaston johtaja teki aivan selväksi sen, että tästä ei ole kyse jos tarvitaan ESFn maksatuksia vuoden kuluessa, me voisimme sen taata. Olen ottanut sen nimenomaisesti mukaan myös päätöslauselmaan, että tulisi selväksi, että globalisaatiorahasto varojen käyttöönoton ei pitäisi haittaa maata tehdään sosiaalirahastosta. Toisin sanoen meidän täytyy tätä, tätä vielä tarkkaan loppuvuoteen asti. Kiitos paljon. Tämä viimeinen kohta oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Tämä äh, kiinnostaa meidän valiokuntamme jäseniä suunnattomasti, erityisesti herra Hän on pyytänyt puheenvuoron. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti, koska tässähän on jo ongelma esitetty aika kattavasti. En löytänyt kaikkia siihen liittyviä papereita kuitenkin, mutta pitäisikö sanoa tehdä tästä äänestys ja sitten kolme, eh, kolme kysymystä. Minä tulen äänestämään tämän puolesta, että otetaan rahoja tästä tästä globalisaatiorahastosta varoja, mutta minun sydäntäni särkee kun komissio vastasi meille ja selitti nämä erot yhdestä neljään näissä arvoissa tai määrissä per työntekijä. Se johtunee siitä, miten sosiaalituki on rakentunut eri maissa. Sehän on aivan erilainen eri maissa – Vastaushan oli sinällään ihan hyvä, mutta meidän täytyy kyllä muuttaa tätä tilannetta sitten muissa yhteyksissä, muissa tilanteissa. Mutta ei voida hyväksyä tämmöistä monimuotoisuutta, eroavaisuutta työllisyystilanteessa tai että, että jos puhutaan työllisyydestä tai työttömyydestä, kummassa on enemmän työttömyyttä. No niin, toinen asia oli se, minä sain tietää, mitä tapahtui erotettujen työntekijöiden suhteen Portugalissa. Osa näistä työntekijöistä, jotka ovat tällä hetkellä työttöminä Portugalissa maan keskiosissa, ovat miehiä ja naisia, jotka jotka ovat suht ikääntyneitä työntekijöitä, sanoisin niin. Heillä on aina lähes 40 vuoden työkokemus, ovat 5-60-vuotiaita, ovat siis ainakin tehneet 20, vähintään 20 vuotta ovat olleet työelämässä, jotkut jopa 40 vuotta. Eli heidän on pitänyt siis siirtyä ammattikoulutukseen, pakolliseen jälleenkoulutukseen, mitä ammattikoulutusrahaston kanssa voitaisiin tehdä tällaisten ihmisten kanssa, jotka ovat jo suhteellisen iäkkäitä, iäkkäitä ja aivan ilmeisen selvästi 40 vuoden työvuoden jälkeen ovat pakotettuja opettelemaan jotain uutta ammattia. Minä suhtaudun aika varauksellisesti tämän kartaiseen apuun, jota annetaan ihmisille, jotka eivät välttämättä etkä ehkä sitä halua. Minä haluaisin tietysti soveltaa koulutusta tehokkaasti ja hyvin kohdennetusti. Kolmas kysymys. Työllisyysvaliokunta kysyy ihan aiheutetusti, miksi Portugalin valtio puhuu 1500 työntekijästä ja soveltaa näitä toimenpiteitä vain tuhanteen, kun kyseessä on 1500 työntekijää. Mutta se on työllisyysvaliokunnan kysymys, mutta erittäin osuva. Toinen kysymys. Tänä päivänä haluaisin jo tietää jo nyt, kun, kun on perustettu tämä globalisaatiorahaston 29 talousarvion tiimoilta, kuinka paljon tästä on käytetty varoja? Onko tämä ensimmäinen vai mikä on ollut näiden 500 miljoonan alkuperäissumman käyttöaste ja tullaanko sitä käyttämään kokonaan vuoden loppuun mennessä? Je vous remercie, euh, Monsieur Fernandes. Sen jälkeen herra Fernandes. Eh, Kiitoksia kovasti. Niin, ei minulla ole mitään vastaan sanottavaa sinällään. Haluaisin vain portasin lailla kiinnitettävän huomiota tilanteisiin, jotka ovat hyvin toisistaan poikke, poikkeavia. Espanja saa yli 1100 euroa, euroa työntekijäkohdan, Portugalissa vain runsaat 800. Me tiedämme, että korouksissa on eroja näissä maissa tietysti, mutta tämä ero on kuitenkin paljon suurempi, eikä se ole suhteessa siihen, mitä esimerkiksi Espanjassa saadaan. Ei kai tässä haluta syrjintää vahvistaa tällä ohjelmalla, tuskin se on tarkoituksena. Minäkin aion kyllä äänestää mietinnön puolesta ja tämän esityksen puolesta. Asiasta olen nimittäin samaa mieltä. Vaikkakin näiden lukujen mielivaltaisuus minua häiritsee. Sitten työntekijöiden lukumäärä niiden lukumäärä, jotka voisivat hyötyä näistä tuista. Kyse on noin 1500 kaiken kaikkiaan, mutta ainoastaan tuhat olisivat tässä saamassa tukea. Haluaisin myös tietää, mikä on syy tähän. Onko todellakin hyvästä rahoituksen käytöstä kunnon perusteluin. Tietenkään emme halua rahaa tuhlata. Kuitenkin jos tehdään tällaisia aloitteita tuhannen kohdalla, kun kuitenkin 1500 on joutunut työttömäksi, pitäisi selvästi valita kriteerit näyttää tuhannen henkilön kohdalla Siksi tämä saattaisi johtaa epäilyihin myös tämän koko tuen osalta. En myöskään ole onnistunut selvittämään, mitkä kunnat tulevat kyseeseen, jotka saisivat hyötyä keski- ja Pohjois-Portugalissa. Tässä on todellakin esitetty tuhat henkilöä tuen saajiksi, vaikkakin 1500 menettänyt työnsä. Haluaisin tietää, mitkä, mistä kunnista nämä työntekijät tulevat. Tätäkään tietoa en ole löytänyt. Toistan siis, mistä tiedosta on kyse. Olisi hyvä tietää, mistä kunnista he ovat peräisin. Je vous remercie. Eh, Kiitos. Herra Godmanis seuraavaksi. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kovin pahoillani, mutta uh, uudelle jäsenelle ei ole aina ihan helppoa päästä mukaan näihin asioihin. Mutta tämä ensimmäinen uh, asia, mikä tulee mieleen, on Pandoran lipas, koska tämä kysymys on sellainen, että voisi hyvin kuvitella, että luvut, jotka ovat paljon suurempia kuin nämä. Tässä esimerkiksi ensimmäinen syyskuuta minun maani, jolla on ainakin 30 prosenttia työ, opettajista oli työttöminä. Toiseksi ne valtiot, jotka saavat rakennerahastoista, sosiaalirahastoista tukea, he voisivat käyttää näitä rahoja uudelleenkouluttamiseen, auttaa ihmisiä löytämään uusia työpaikkoja eri paikoissa. Siinä tapauksessa, että nämä maat eivät voi saada sosiaalirahastosta tukea, mutta meillä on niin paljon ehdotuksia avuksi, koska yhdeksän kuukauden kuluttua tämä työpaikkajan menetys se on, ei ole niin iso luku. Meillä voisi olla hyvin paljon ehdotuksia täällä. Jos tämä on sosiaalirahastos, niin silloin pitäisi uudelleen kouluttaa, antaa heitä löytämään uusia työpaikkoja eikä vain maksaa, koska työttömyyskorvaus on kansallisen hallituksen tehtävä, se ei ole Euroopan unionin tehtävä. Euroopan unionin tehtävä on auttaa ö, ihmisiä uudelleen kouluttautumaan, tekemään jotain muuta, ja sitä ei löydy tästä. Pelkään pahoin, että tämä on Pandoran lipas. Voimme saada eh, yhä enemmän ehdotuksia eri maista, koska ne maat, joissa työttömyys on 12 prosenttia, 15 prosenttia, eh, ihan helposti voivat tehdä tämmöisiä ehdotuksia. Jos me tuemme tätä, niin sitten me saamme tuhansia tuhansia tuhansia hakemuksia lisää. Ei tämä ole oikea tie edetä, valitettavasti. Kiitoksia. Ja eh, todella tuen kollegoitamme Portugalissa ja Espanjassa. Minä tiedän tästä tilanteesta, mutta voitte hyvin, mitkä erot ovat palkkojen välillä, tukijärjestelmien välillä. Ei tämä ole oikea tapa. En voi tukea tätä, olen pahoillani. Bien, je vous remercie. Euh, est... Kiitos paljon. Herra Surjan, olkaa hyvä. Csak nagyon röviden, elnök úr. Ezt a vitát, amit most... Puheenjohtaja, No nyt tässä edelliset puhujat ovat aloittaneet keskustelun, kun aikana perustimme globaalirahaston. Tästä me keskustelimme. Olen aivan kyllä samaa mieltä siitä, että ongelma otetaan esille. Mutta parlamentti teki aikana viisaudessaan sen päätöksen, että Euroopan unioni ottaisi kontolleen tehtävät tiukoissa rajoissa koska monet asiat kuuluvat hallituksille. Näin voitaisiin globalisaation aiheuttavia vahinkoja lieventää ja osoittaa, että ojennamme kätemme jotenkin globalisaatio maapallostumisen uhreille. Tätä on sitten noudatettu monissa tapauksissa. Me olemme tukeneet tai rahoittaneet henkilöjä, jotka ovat joutuneet työttömyksiin. Esimerkiksi sen vuoksi, että yritykset ovat vaihtaneet paikkaa. Kävimme muun muassa Suomessa. Siellä oli valtuuskunta käymässä selvittämässä yhtä tapausta. Ajatuksena oli silloin myös pohjustaa talousarvon keskustelua. Me tiesimme, että varmasti keskustelua syntyisi globalisaatiorahastosta. Ja meidän piti saada vielä enemmän varoja kuin vain 500 miljoonaa. Nykytilanne on, että 500 miljoonasta eurosta vain hyvin pieni osa on tullut käyttöön. En nyt muista ihan tarkkaa lukua muista. Mutta kyse on enemmänkin symbolisesta poliittisesta viestistä, kun globalisaatirahastoa käytetään. Ei ole tarkoitus haalia hallitusten tehtäviä EUn kontolle. Ja uusille kollegoille haluaisin vielä tähdentää sitä, että kyse on hypoteettisista puitteista, ei todellisesta rahasta, joka olisi kassassa. Kyse on nimenomaan varojen käyttöönotosta, kuten termikin sanoo. Kyse on käyttämättömistä varoista, joita siirretään. Sitä ei oikeastaan mistään löydy sellaisena, ei ole mitään omaa budjettikohtaa globalisaation rahastoon, vaan periaatteellinen sopimus on olemassa, että 500 miljoonaan asti me olemme halukkaita puuttumaan tämän tyyppisiin ongelmiin. Eiköhän tämä ole hyvä ottaa esille. Jos olen väärässä, niin korjatkaa minua. Mielestäni teidän selityksenne ja historiallinen muistutus olivat ihan paikallaan. Hyvä yleisesittelijä. No, onko komissiolla nyt tarvetta tai halua antaa täsmennyksiä tai vastauksia? Ennen kuin annan komissiolle puheenvuoro, niin me olemme pyytäneet kesä, heinäkuussa komissiota antamaan meille täsmennyksiä näistä laske, laskentatavoista – ja, ja aivan selvistä eroista niiden apujen suhteen, joita on äh, tarjottu Keski-Portugalin alueelle ja Katalonian alueelle Espanjassa. Komissio vastasi asiakirjoissa, jotka ovat teille jaettu kohdasta 11. Ne ovat mielestäni hyvin tehtyjä ja kattavasti laadittuja, mutta jos haluatte, niin voitte antaa lisätäsmennyksiä, hyvä pääjohtaja. Don't. Hyvä puheenjohtaja, ihan ensiksi haluan sanoa, että yleiskeskustelusta, jota on käyty, on ihan legitiimiä sanoa niin, ja minä olen samaa mieltä teidän kanssanne, kun te puhuitte herra Surjanin puheenvuorosta, kun hän palautti mieleen historialliset puitteet. Se on ihan selkeästi sanottu, tai asiakirjassa, joka on jaettu. Toisekseen haluaisin sanoa, että ainakin mitä tulee rahaston nykykäyttöön. Sen käyttö on aika vähäistä. Vuodelle 2009 meillä on vielä 65 miljoonaa euroa, jota on pyydetty. Niitä ollaan, käyttö ollaan tutkimassa kokonaissummasta, joka on 500 miljoonaa. Meillähän on komission puolella parastettu parannettu toimintaolosuhteita rahaston suhteen siten, että voidaan paremmin irrottaa käytettävissä olevia varoja, jotta voidaksemme tukea vaikeuksissa olevia työntekijöitä. Hyvä puheenjohtaja, annan tässä ehkä sosiaalipääosaston kollegalle puheenvuoron, koska hän antaa ehkä parempia täsmennyksiä joihinkin kysy- esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia, olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Yritän vastata mahdollisimman täsmällisesti ja lyhyesti, eh, joita edustajat ovat tehneet. Ensinnäkin esittelijän kysymys, mitä tulee 38 000 euroon. Ne vastaavat palkkaa, joka on korkein, jossa on korkein sosiaaliturvamaksuprosentti. Siis se on katto, jota jonka kansalliset viranomaiset ottavat viiteluvuksi. Eli sille on ihan syynsä. Olisi voinut olla muitakin syitä, mutta he olivat sitä mieltä, että tämä oli nyt se hyvä keskeinen tekijä, joka vaikutti tähän maksamiseen. Toinen kysymys, jonka esittelijät teki, oli myös herra Portaksen kolmas kysymys, elene rehdy, joka äh, kosketti Portugalin työntekijöiden lukumäärää 1504 työntekijää jotka on erotettu, vain tuhat, jotka ovat päässeet hyötymään avuista. Miksi? Me teemme tarkistuksia tai kontrolleja tämän ensimmäisen pyynnön yhteydessä, koska me huomasimme, että monet työntekijätkään eivät halunneet hyötyä näistä eduista. Ihan siitä syystä vain, että eivät tarvinneet tai oli muita suunnitelmia. Eli he ei, ei haluttu tehdä liian korkeita tai liian runsaita pyyntöjä. Ja loppujen lopuksi me toivoimme, että jäsenvaltio nyt vähän <clears throat> pyrkisi saamaan näitä pyyntöjä vähän kohtuullisemmiksi. Sen takia vähennettiin näitä summia. Mitä tulee Espanjan ja Portugalin välisiin eroihin, määrärahat, joita on annettu tai raha, jota on annettu, ovat peräisin koulutuksesta tai muista toimenpiteistä. Niillä on, niillä on aika korkeat kustannukset riippuen markkinatilanteesta, koulutettavista ihmisistä, henkilöiden määrästä ja aina täytyy ottaa huomioon kohdealue ja se on yrityksen tai kansallisten paikallisten viranomaisten tehtävä arvioida, mitkä ovat sopivimmat toimenpiteet, joita sovelletaan avun tarpeessa oleviin työntekijöihin. On olemassa toki tuntuvia eroja koulutustyypeissä. Ehkä näin on nimenomaan Portugalissa ja Espanjassa ei. Tämä ehkä ole niin äh, tuntuva ongelma muissa maissa tai muilla alueilla. Se on näiden kahden maan erityisongelma. Herra Portaksen toinen kysymys niiden työntekijöiden tilanne, jotka ovat olleet työelämässä mukana jopa 40 vuotta. Tehän tiedätte, että meillä on active aging-politiikka meneillä. Eli me toivomme, että ihmiset tekevät työtä mahdollisimman pitkään. No onhan siinäkin tietty rajansa, mutta te tiedätte, että nykyrajat, nykyrajoja pyritään muuttamaan ne, ne ovat aika heikkoja tai siis eivät pysty kilpailemaan muiden maiden kanssa, jos tässä muut maat ovat tietysti eh, Japani ja Yhdysvallat, jotka tulevat ensinnä mieleen. Eh, <clears throat> työllisyyspääosastolla ja komissio yleensäkin haluaa pidentää työaikaa, työssäoloaikaa. Tässähän on eläkeongelma, joka nousee esiin. Te tiedätte, kuinka eh, kovat eläkekustannukset ovat tällä hetkellä monissa jäsenmaissa. Sen takia me toivomme, että ihmiset tekevät työtä niin paljon kuin mahdollista, mahdollisimman pitkään. Sen takia me olemme pyrkineet kohden parantamaan koulutustilan, koulutusta, jotta ihmiset voivat olla pidempään mukana työelämässä. Kriisi on maailmanlaajuinen. Ei se tarkoita kuitenkaan välttämättä sitä, että jokainen ihminen, jokainen yritys pyytää tukea öö, tukea globalisaatiorahastolta. Meillähän on liikkumavara ja 500 miljoonaa euroa. En tiedä, vastasinko kaikkiin kysymyksiin. Ainakin yritin vastata niihin, jotka ymmärsin. Ehkä joku kysymys pitää muotoilla uudestaan, jotta pystyn antamaan paremman tai antamaan yleensäkin vastauksen. Kiitos. Kiitos paljon. En näe muita puheenvuoropyyntöjä nousevan salista. Kaksi tai kolme asiaa. Jos puhutaan työntekijöiden iästä. Herra Portas voi sanoa, että se on yksi keskeisimpiä Lissabonin strategiasta. Meidän pitää parantaa seniorityöntekijöiden tuottavuutta tai työssäoloaikaa tai työssäoloikää. Tämä koskettaa minua aika henkilökohtaisesti, joten olen ehkä hyvä henkilö puhumaan siitä. Meillä on täällä herra Darmante, joka on Lounais-Ranskassa olevan pienen kunnan kunnanjohtaja. Se Algeriasta. Siellä, on, siellä asuu eräs ihminen, joka Algeriasta kotoisin. Hän on 99-vuotias. Hän meni jo neljättä kertaa naimisissa, 81-vuotiaana. 25-vuotias oli nuorikko. Hänellä oli kaksi lasta ja sitten hän halusi mennä naimisiin kolmannen kerran. Hän on tällä hetkellä 99 vuotias ja luomassa neljättä omaa yritystään. Se on aivan pieni, mutta yritys kuitenkin. Jokainenhan voi sitten itse miettiä, onko tämä ihan poliittisesti korrektia elämäntapakäyttäytymistä ja äh, rohkaisemmeko, kannustammeko täällä EUn nimissä harjoittamaan tämän kaltaista toimintaa, siis 25 vuoden jälkeen vielä olemaan aktiivisesti työelämässä mukana. Komissiohan kuitenkin noudattaa oikeudellista perustaa, joka on meidän toimintamme kulmakivi. No, minä olen aika hämmästynyt, minua aika lailla ihmetyttää, niin kuin monia kollegojakin. Ja kuitenkin pääjohtajan täytyy tässä käyttää diploma- diplomaattista kieltä. Minua kuitenkin hämmästyttää tämä modernisointirahaston erityispiirre. Täällä palautettiin mieliin sen alkuperäinen tarkoitus. Sehän oli hyvin poliittista – ja aika lailla viestintävetoista. Sillä oli paljon symboliarvoa myös. Koska nimitys, se, sehän on aika kunnianhimoinen nimitys. Tämä on maailmanlaajuinen tarkistusrahasto. Onko nämä en, se on ennakoitu budjetissa, mutta rajat ovat kuitenkin rajattuja 500 <laughs> miljoonaa euroa. Ja paradoksaalista on se, että näitä määrärahoja ei ole kaikkia käytetty, 60 miljoonaa. Euroopalle, EUlle tämä tietysti nostattaa sen kysymyksen, onko tässä mitään järkeä. Me suojaamme teitä tältä maailmanlaajustumiselta, ja sitten on käytetty 60 miljoonaa vuoden aikana. Onko tämä nyt kovin tuottavaa varojen käyttöä vai, oh, ah, vai tahraako se EUn imagoa? Meillähän on miljoonia työntekijöitä, palkansaajia, jotka kärsivät työttömyydestä tai mm, suurista muuto- työelämän muutoksista, rakennemuutoksista, kansainvälisestä kilpailusta – Tämä on aika naurettava summa. Tämä on aika naurettavaa verrattuna siihen, mitä EU itse käyttää Euroopan sosiaalirahaston nimissä. Ja muut rakennerahastot, kohesiorahastot öö, liikuttelevat kymmeniä miljardia euroja vuosittain, niin silloin tämä globalisaatiorahasto tai maailmanlaajuisrahasto on aika pikkutekijä. Olisi kai järkevää tässä miettiä sitä yhdessä muiden toimivaltaisten valiokuntien kanssa, muun muassa työllisyysvaliokunnan kanssa, jotka ovat antaneet myönteisen lausunnon tälle operaatiolle. Tällä hetkellä aluekehitysvaliokunta myös työstää tätä. Ja kun me työstämme tässä talousarvioesitystä 2010, niin meidän täytyy vähän miettiä tämän globalisaatirahaston olemassaolon merkitystä ja käyttöä. Me olemme vähän vaikeassa, kiusallisessa tilanteessa. Tämä on kaikille hyvin ristiriitaista. Sitten puhuttiin laskentatavoista, miten näitä tukia ja apuja annetaan. Komissio voi antaa suullisia ja kirjallisia vastauksia, jotta edustajat tulisivat vakuuttuneiksi. Haluaako esittelijä äh, lisätä jotakin, Raimer? Ei. Ei. Raimer on ihan tyytyväinen, onnellinen hymy huulilla. Rouva, olkaa hyvä. Wertmann, ich habe eine Frage, und zwar, wie wird genau... Niin, Hartmann, ja minulla on yksi kysymys, eli miten varmistetaan, että nämä määrärahat todellakin käytetään tavoitteeseensa? Je m'excuse, madame, en français... Anteeksi, hyvä rouva. Ymmärsin ranskaksi, että onko varmaa, että nämä rahat on käytetty kohdennetusti? Mitä te tarkoitettu kohdennetusti? Onko kohde oikea?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 puheenvuorosta, eh, joka on tehty jäsenvartioiden toimesta erittäin vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Ja tekstissään sanotaan, minkä takia tämä rahasto on perustettu aikanaan. Jos tätä, rahasto, jos tätä rahastoa ei mielletä hyödylliseksi, niin ei kai sen perustamista olisi pyydetty. Kyllä se meidän mielestä on yhä hyödyllinen ja tarpeellinen työllisyysvaliokunnan pääosaston edustajat täällä nyökkäilevät eri ovat samaa mieltä kanssani. Tässähän on kyse siitä, että täydennetään kansallisella tasolla toimia, annetaan lisää liikkumavaraa joillekin toiminnoille, koulutusta tai muuta toimintaa, jotta voidaan auttaa työntekijöitä sopeutumaan uuteen tilanteeseen, jossa he joutuvat elämään työllisyys- tai työttömyystilanteessa. On kyse operaatioista, jotka ovat hyödyllisiä työntekijöille ennen kaikkea. Oui, je, je, je Rouva Bergman, minä ymmärsin, että teidän huolenaiheenne oli pikemminkin se, että haluatte olla varma siitä, että jos päätetään tukea tai auttaa jotakin aluetta tai joitakuita henkilöitä, että te olette halua, että se menee todella oikeaan päämäärään ja ettei tule mitään hävikkiä matkalla tai varojen kavalluksia tai muuta vastaavaa. Tämä on tietysti sovellutusongelma ja valvontaongelma, jota harjoitetaan valvontaviranomaisten toimesta. Olaf on yksi niistä parlamentissa talousarvon valvontavaliokunta ja luonnollisesti tilintarkastustuomioistuin ja muut vastaavat toimivaltaiset tilintarkastustuomioistuimet jäsenmaissa ja tässä kyseisessä maissa Espanjassa ja Portugalissa. Tietysti me olemme erittäin tarkkaavaisina, tarkkaavaisia seuraamaan tämä näiden varojen hyvää käyt, oikeata käyttöä. Tästä ilmeisesti esittelijä haluaa käyttää puheenvuoron. Ja sen jälkeen herra Portas ja herra Godmanis. Raimer, ole hyvä. No, minä uskon, että puheenjohtaja aivan oikein sanoi, että meillä on varanhoitoasetus, meillä on komission vastuu ja jäsenvaltioiden vastuu käyttää yhteisön määrärahoja oikealla tavalla. Ja lisäksi meillä on talousarvion valvontavaliokuntaa yhteydessä myös tilintarkastustuomioistuimeen. Haluan muistuttaa kollegoita myös siitä. Se tosi seikka, että verrattuna alkuperäisiin hakemuksiin yli 1500 työntekijää asioita katsottiin eh, kunnolla ja sitten äm, tätä alennettiin tuhanteen työntekijään. Ja tämä osoittaa minun mielestäni, että, että komissio on asiakirjoja huolellisesti lukenut. Ja kollega Gottmandisille haluaisin vielä sanoa seuraavaa. Minä itse esittelijänä rahoitusnäkymiä varten vastustin globalisaatiorahastota. Tämä on osa poliittista kompromissia. Tästä tehtiin yhteisymmärrys komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin välillä. Ja meidän tehtävänne budjettivaliokuntana tällä hetkellä on varmistaa, että rahastoja käytetään oikealla tavalla, että budjettipolitiikan periaatteita noudatetaan. Ja meidän täytyy tältä pohjalta sitten sanoa kyllä tai ei. Meillä ei tällä hetkellä ole mahdollista mahdollisuutta tarkistusten kautta muuttaa näitä lukuja. Sen voimme tehdä tavallisessa vuosittaisessa budjettimenettelyssä, mutta en mitenkään piilottele sitä, että budjettimenettely antaa meille mahdollisuuden siihen, ja eri poliittiset ryhmät ovat tästä vähän eri mieltä, ottaa kantaa sen suhteen, miten noin yleisesti oli kyse sitten luonnonkatastrofeista, globalisaation vaikutuksesta, työttömyydestä, että meidän on kokonaisuudessaan katsottava monivuotisia ohjelmia ja pyydettävä lisää joustavuutta jäsenvaltioilta ja alueilta, jotta eh, poikkeustilanteissa esimerkiksi eh, voidaan muuttaa ohjelmia. Komission täytyy olla joustavampi ja myöskin jäsenvaltioiden. Ja jos parlamentti sitten tulevina vuosina hyödyntää äh, neuvotteluja siihen, että tätä vaaditaan, niin minä olen siinä kyllä mukana. Mutta tietenkin meidän täytyy ottaa huomioon ne, jotka tästä kärsivät. Ja siksi hyödyntää tätä rajoitettua joustavuutta, joka meillä on. Subsidiariteettiperiaate kysymys on tietenkin ihan oikeutettu, mutta jos meillä on mahdollisuuksia tiettyjen toimien kautta, Euroopan budjetin kautta, tukea joitakin tuhansia ihmisiä, jotka ovat joutuneet tämän kriisin takia työttömiksi, niin ei se ole mikään väärä juttu. Kiitos Roimer. Herra Portas, haluatteko lisätä jotain? Aivan vain yksi kysymys. Täällä toinenkin kollega, saksankielinen, esitti kysymyksen ja se johtaa mielestäni lisäkysymykseen. Totta kai nämä tapahtumat toteutuivat 2008 loppupuolella. Jäsenvaltiot, kun ovat valmistelleet hakemuksia globaalirahastoon, ovat joutuneet myös valmistelemaan omia toimiaan. Toisin sanoen tätä rahaa ei voida väärinkäyttää. Nyt olemme saaneet myös selvityksen näille luvuille, kun 1500 on erotettu ja 1000 saa kuitenkin tästä rahastosta vain tukea. Tämä kuvaa hyvin myös tilannetta 500 henkilön kohdalla, jotka ovat ehkä olleet vanhempia, eivät enää tätä neljättä yritystä, mikroyritystäkään perusta enää, vaan ehkä heillä saattaa olla jotain pikkuyrityksiä perheensä parissa. Ja he ovat suunnitelleet elämäänsä muulla tavalla kuin että me aloittaisivat uudelleen oppivelvollisuuden. Siksi halusin selvityksen erolle luvuissa. Totta kai minä olen elinikäisen oppimisen kannalla, mutta kyse on fyysisistä, konkreettisista henkilöistä ja abstrakteista henkilöistä, joita koulutetaan. Toisin sanoen kyse on henkilöistä, jotka ovat aikana neljä vuotta olleet koulussa lapsina. Nyt he ovat ehkä 60-vuotiaita. Voi olla, että edelleen jatkavat työelämässä, mutta työntekijä, joka on jatkanut on 12-13-vuotiaana ja 40-45 vuotta tehnyt työtä, jonka palkka on vähäinen, 1400 euroa kuussa, Tämä henkilö ei tietenkään enää osallistu mihinkään uudelleen koulutukseen oppiakseen uuden ammatin. Merci. Euh, Kiitos hyvät kollegat näistä täsmennyksistä, herra Godmanis. Pikku juttu vain. Sosiaalirahastossa on oma järjestelmänsä. Vastuunalaiset ministeriöt, tahot osallistuvat yhteisrahoituksen. Siinä täytyy kaikki paperit lähettää ja selvittää. Joskus jälkeenpäin korvattavalla tavalla. Globaalirahastossa voidaan kysyä, onko järjestelmä sama vai onko se ad hoc pohjalta. Että ei tässä tarvitse mitään raportteja lähetellä ja myöhemmin sitten korvata. Tämä ei ole minulle selvää minä olisin tyytyväinen pikkuiseen vastaukseenkin, ymmärtäisin, vaikka, että onko valvonta sama kuin ESF ja muissa rakenteissa. Annan puheenvuoron Helgoslitille ja sen jälkeen mielelläni päättäisin keskustelun. Aha. Meillä on vielä paljon muita aiheita käsiteltävänä tänä aamuna. Herra Goslik. Ďakujem pekne, predseda. Len veľmi krátko, pretože už diskusi začína. Ihan lyhyesti, koska tällä hetkellä kierrämme kehää tässä keskustelussa. Tämä globalisaatiorahasto on epäjärjestelmäinen tapa käsitellä järjestelmä on, liittyvää ongelmaa, joten meidän pitäisi pitää kiinni siitä, mitä herra Lamassuur ja muut sanoivat. Tämä on poliittinen välinen. Se on symbolinen väline, jolla ei voida käsitellä talouksiemme systeemiin liittyviä ongelmia. Espanja ja Portugali tekivät hakemuksen, Latvia ei ehkä viitsinyt tehdä hakemusta. Ehkä tämä kysymys pitäisi esittää teidän omille hallituksillenne. En tiedä, onko järkeä edes haluta vaatia tällaisia pikkusummia rahaa. Ehkä jotkut valtiot eivät edes jaksa jättää hakemusta. Ehkä mm, vuosien aikana tämä rahasto osoittaa, että siitä on hyötyä, ehkä ei, mutta annetaan sille mahdollisuus. Minä aion tukea tätä ehdotusta. Kiitos, herra Färm. Um, comment. Kommentti vain. Minä en alun perin ollut mikään suuri fani kovarahaston takana, mutta ja myös puolueen vastustajan aikana, mutta se hyväksyttiin kompromissina meilläkin aikanaan. Nyt se on olemassa, siksi minun mielestäni me voi tällaista keskustelua käydä rahastosta sellaisena joka kerta, kun tulee hakemus. Se johtaisi aivan kohtuuttomaan tilanteeseen. Rahaston olemassa, hakemuksia on, säännöt on, otetaanko kantaa hakemuksiin. Mutta Ehkä jossain vaiheessa, tämä on minun esitykseni, meidän pitäisi saada jonkinlainen arviointikertomus, raportti. Nyt se on olemassa parin vuoden ajan, katsotaanpa, onko se ollut, ollut tuloksellinen, hyvä, mitkä ovat vaikutukset. Ehkä se voisi olla valiokuntaloitteinen mietintö tai jotain ainakin pitäisi keskustella. Mutta myös kysymys minulla olisi. Mikä nyt olen ymmärtänyt oikein? on käytetty aika pieniä summia, mutta ymmärtääkseni on hakemuksia vielä käsittelyssäkin komissiossa. Olisi hyvä, jos saisimme komissiolta vastauksen, kuinka paljon hakemuksia on nyt jonossa komissiossa, koska tietääkseni niitä on jokunen. Olisi hyvä saada jonkinlainen käsitys. Konkreettinen esityksen olisi, että jossain vaiheessa puheenjohtaja, ehkä meidän pitäisi saada jonkinlainen keskustelu tai mietintö rahaston arvioinnista pari vuoden kuluttua. Kiitos paljon herra Färm. Henkilökohtaisesti olen ihan samaa mieltä Kansan ja minusta tämä ehdotus on erittäin onnistunut. Voimme keskustella vielä koordinaattorien kanssa. Nyt pyydän komissiota vastaamaan lyhyesti kahteen kysymykseen. Herra Godmanis esitti kysymyksen, onko, tämä, onko tässä sama menettely kuin rakennerahastoille. Ja toinen, jonka herra Färm teki, onko teillä joku pipeline, joka on hyvinkin ruuhkainen? Monsieur le Président, euh, sur... Niin, puheenjohtaja. Ensimmäisestä kysymyksestä on kyse keskeisesti kyse korvauksista, jossa on kyse yhteisrahoituksesta. 50 prosenttia on nyt 65 prosenttia. Joissakin tapauksissa on mahdollisuus äh, korvata äh, sillä tavalla, että voidaan toimia nopeammin. Mitä tulee pipelinein kun puhuin 65 miljoonasta eurosta. Siinä oli sisällytetty pyynnöt, jotka oli jo esitetty komissiolle ja ne, jotka ovat nyt äh, <clears throat> tutkinnalaisina. Meillä on kymmenen tällä hetkellä pöydällä, kymmenisen pyyntöä pöydällä. Tähän nyt yksi huomio, jos sopii. Me olemme käyneet asiasta keskustelua, mutta täytyy muistaa, että tämä on kaikki on täydentävää siihen, mihin on jo ryhdytty sosiaalirahastossa. Ja se antaa lisää joustavuutta koska sosiaalirahastossakin on ilmennyt jotain ongelmia. Mutta tämä on kuitenkin hyvin pieni osio tästä toiminnasta. Tämän rahaston myötä me voimme toimia nopeasti, vapauttaa totta kai ehkä joidenkin mielestä vähän vaatimattomia summia, mutta se on kuitenkin vahva poliittinen, poliittinen <clears throat> viesti työntekijöille. Jäsenvaltioidenhan täytyy hyödyntää tätä rahastoa. Ja olen tässä samaa mieltä herra Färmin kanssa. Meillä on tämä rahasto, sitä pitää käyttää komission puolelta toistan jälleen kerran, että teemme kaiken mahdollisen – jotta voimme joustavoittaa sääntöjä ja saada jäsenvaltiot toimimaan sillä tavalla, että raha todella hyödyttää asianosaisia. Merci. Kiitos paljon. Tämä rahastohan perustettiin vähän niin kuin voitaisiin sanoa sotilaallisin termein nopean toiminnan joukkona. Eli voidaan mehän olemme käyttäneet sosiaalirahastoa, joka kuluttaa ehkä 10 miljardia euroa vuodessa, mutta meillä on hyvin pitkät menettelytavat, jotka ovat ennaltaehkäisevää sosiaalista politiikkaa pikemminkin kuin va- jolla pyritään vastaamaan äkillisesti syntyviin koviin yhteiskunnallisiin tai muihin kriiseihin. On kyse tehtaan sulkemisesta esimerkiksi tai joukkoerottamisia, yli tuhat, tuhannen ihmisen joukkoerottamisia, jotka vaikuttavat kansainväliseen kilpailutilanteeseenkin. Meillä on uusi kollega, joka sanoi, että tämä rahasto on hyvin omaperäinen, tai kertoakseni uusille kollegoille, että tämä rahasto on hyvin omaperäinen, koska se perustettiin ilman rahaa. Jos on kyse maksu sitoumusmäärärahoista. 500 miljoonaa rahoitetaan niistä maksatusmäärärahoista, jotka on, jotka on peruttu kahdelta edellistilinhoitovuodelta. Ei, siihen ei ole mm, budjetissa mitään kohtaa. Meidän täytyy löytää käyttämättömiä määrärahoja muista budjetin kohdista ja tehdä siirtoja. Ja näitä siirtoja me pyrimme tänään sitten tekemään. Tämä on hyvin erikoislaatuinen, omalaatuinen käytäntö ja kuten Raimer Möge sanoi, äh, on kyseessä, ähm, trilogineuvottelu oli hyvin pitkällinen kolmen toimielimen välillä, mutta Färm oli ihan oikeassa todetessa, että nyt pitäisi ehkä tehdä jonkinlaista äh, arviota ja katsoa, pitääkö tehdä jotakin tarkistuksia, korjauksia jotta tilanne pysyisi hallinnassa ja suunta on oikea, mutta meillä pitäisi olla hyvät menettelytavat, jotta voisimme toimia nopeus, nopeasti. Se on suhteellista. Raportassa sanoi, että on jo kulunut kahdeksan kuukautta siitä, kun työntekijät erotettiin. Vähän samoin kuin solidaarisuusrahaston suhteen on luonnonkatastrofeja, on taloudellisia katastrofeja. Meillä pitää olla hyvin toimivia menettelyjä. Nyt ehdotan, että tämä kohta on loppuun käsitelty, eli näin ollen me, me ehdotan, että äänestämme esittelijä Bögen mietinnöstä kohdasta 11. Kuka puoltaa? Kiitos. Kuka vastaan? Yksi vastaan. Kuka äänestää tyhjää? Yksi tyhjä. Kiitos paljon. No niin, tässä samassa Jutta voi, anteeksi Jutan oli piti poistua, koska hänen piti mennä äänestämään ympäristövaliokuntaa, mutta hän valtuutti minut esittelijänä ehdottamaan hänen nimissään, että hyväksymme siirrot numero 18, jotka ovat 4 miljoonaa, 4 miljoonaa euroa siirtoina sosiaalirahastosta globalisaatiorahastolle siten, että voimme rahoittaa tämän toimenpiteen. Kuka puoltaa tätä siirtoa? Kuka on vastaan? Samat, samat, tyhjä, samat, sama äänten jakautuma. Tämä on hyvin koherenttia. Kun me tiedämme, että täällä läsnä oleva komissio on kirjannut tämän mietinnön keskeiset kohdat, ja se näkyy tässä mietinnössä. Mehän yleensä toivomme, että rahoituksen alkuperä budjettitakeet ei, siis, ei olisi peräisin sosiaalirahastosta. Tässäkin me törmäämme ongelmaan, koska pitää löytää rahaa siellä, missä sitä on saatavilla ja valitettavasti voidaan todeta, että sosiaalirahastoa on, on, ei ole käytetty ei ole hyödynnetty riittävästi. Tähän herra Portas haluaa lisätä jotain. Olen pahoillani, kun tässä olen äänestämässä, mutta epäilyni koskee asiakirja, jonka hyväksyimme. Se on todellakin siirto sosiaalirahastosta ko, Mutta te totesitte, jos oikein ymmärsin, että on olemassa takuu sillä, että siirto ei ole sosiaalirahastosta. Miten tämä hoidetaan? Uusi siirto sitten vai sen jälkeen? Että korvataan tämä ko? Aivan niin, ihan oikein. Poliittisesti Tämä kaikki on hyvin hienovaraista työtä, mutta mehän olemme tottuneet siihen. Kun, <clears throat> kun meillä on 27 maan kokemus ja äly käytettävissä, niin kyllä siitä syntyy hienoa tulosta. Eli poliittisesti sanoin, tämä, tämä globalisaatiorahasto, kytketään muihin, äh, <clears throat> rakenne, muihin rahastoihin. Kun me tarvitsemme nopeata toimintaa, nopeita menettelytapoja, meidän pitää ottaa rahat sieltä, missä ne ovat saatavilla. Ne sosiaalirahastossa niitä voidaan vapauttaa, mutta me sanomme komissiolle, että nämähän pitää sitten palauttaa nämä rahat sinne sosiaalirahastoon, koska muuten äh, alkuperäistä politiikkaa ei ole harjoitettu asianmukaisesti ja oikeasti. Näin me olemme hoitaneet tämän asian pois päiväjärjestyksestä ja toivottavasti portugalilaiset ja Katalonian edustajat ovat nyt onnellisia ja tyytyväisiä. Jutta Haug on yhä poissa. Jos teille sopii, niin siirrymme nyt sitten kohtaan 13. Esittelijä Janus Lewandowski, joka hänen esityksensä puhuu siirtoesityksistä tilintarkastustuomioistuimelle. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen varmis ryhtymään eh, toimiin, vaikka me emme olekaan saanut kahvia tänä aamuna. Se on kyllä kovin erikoista. Niin, meillä on tämä siirto numero 6 2009. Se on eh, rahoitus, eh, varainhoitoasetuksen artiklan 22 mukaista, mutta se, mikä kutsutaan siirroksi 6 2009, on itse asiassa – kymmenen siirron yhdistelmä ja ne eivät välttämättä oikein liity oikein, joten tämä on eräänlainen kokooma siirtoja. On hyvin vaikea selittää teille kaikkia näitä yksityiskohtia, mutta minä on tässä ne asiat, mitä voidaan hyväksyä saman tien, joista ei sunnu erimielisyyksiä. Eli kohta A1 jotta vastattaisiin neuvoston vaatimuksiin. A2, osa B, keittiö G1, K1-rakennuksessa. Kyllä olisi hyvä, että olisi toimiva keittiö, se on tärkeä toimielimille, kyllä minä sen ymmärrän. Osa F, joka on ylimääräiset kokoukset ja osa G ylimääräinen tulkkauskustannukset, ylimääräiset tulkkauskustannukset. Minulla ei ole mitään ongelmia näiden siirron osien kanssa ja minä ehdottaisin, että emme ryhtyisi näitä vastustamaan. Sitten meillä on viisi jäljellä jäävää osaa, eli osa C, maksut vuokratuista rakennuksista, D, energiakustannukset, E, e sähköinen sisäänpääsyjärjestelmä rakennuksiin, H, ylimääräiset määrärahat ylimääräisiin raportteihin ja I, lisää ylimääräisiä kertomuksia. En kyseenalaista näitä tavoitteita, vaikka minun on huomautettava, että annoimme 95 000 euroa tilintarkastustuomioistuimen ylimääräisiin kertomuksiin, ja nyt, että pyydetään vielä sitten lisää 200 000. Mutta minulla on hiukan kysymyksiä liittyen siihen, että mihin nämä rahat, mistä nämä rahat otetaan. Se on sama lähde nimittäin, hanke K3 ja sään, säästöt K3 hankkeessa. Sitten K3-hankkeen laskelmissa on jotain vikaa ja se, että rahojen lähde on kohta 208 tutkimukset ja tekniset tutkimukset rakennushankkeessa. Me ymmärrämme kyllä tavoitteet, mutta me haluamme saada lisää selvitystä kolmen säästöistä. Mitä tämä tuo tulevaisuudelle? Eikö olisi parempi lähettää rahat takaisin veronmaksajille? Ja minä kyllä mielelläni haluaisin kirjallisen selityksen tilintarkastustuomioistuimelle näiden viiden kohdan osalta. Tämä tarkoittaa, että varoinhoitoasetuksen asetuksen 22 artiklasta siirrymme 24 artiklaan. Eli A1, A2, B, F ja G-osat ovat ongelmattomia. Ja loput C, D, E, H ja I ovat osia, joihin tarvitsemme selitystä. Tämä on minun ehdotukseni, että emme siis vastusta näitä ensimmäistä viittä osaa, mutta ja siirrymme varainhoitoasetuksen 24 artiklan mukaiseen menettelyyn odottaessamme lisäselvityksiä näiden muiden viiden osalta. Tiedän, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ovat valmiita antamaan meille suullisia selityksiä, mutta mielelläni haluaisin ne kirjallisena. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle. Jos ymmärrän oikein, te ehdotatte meille, että äänestämme puoltavasti kohdista A ja B. Toistan sen vielä kerran. A1, A2, koska nämä ovat ihan pyhiä kohtia. B, F ja G. Ja lopuista haluamme selvityksiä. Tämä käytännössä tarkoittaa varantoasetuksen 24 artikla. Tämä on varmaan ihan ok. Ehdotuksenne on siis se, että hyväksymme nämä siirrot tänään vain näistä neljästä kohdasta yksi A, yksi A, B, F ja G. Anteeksi, minä haluan olla ihan tarkka. Kaksi. Toisekseen odotamme tilintarkastustuomioistuimen selvennyksiä muista siirroista, jotka, kohde, jotka liittyvät kohtiin C, D, E, H ja I jossa olisi kyse uudesta siirrosta, josta keskustelemme seuraavassa kokouksessa. Aivan täsmälleen. Tämä oli minun ehdotukseni. No niin, haluaako joku kommentoida? Ei. Me luotamme esittelijämme. Ja ehdotan näin ollen ante, anteeksi, nyt asetan äänestettäväksi tämän siirtoesityksen ehdotuksen 6 vuodelta 2009, mutta näin tämän tärkeän tarkistuksen myötä, eli tämä siirtoesitys rajoittuisi kohtaan A, B, F ja G. Kuka puoltaa? Kuka vastaan? Tyhjää yksi, eli yksimielisesti vailla yhtä ääntä. Tämä oli kohta 13. Nyt voimme, ellei Helga halua puhua näistä pikkukaloista. Ginean kalastusasioista keskustellaan kohdassa 14. Helga, olkaa hyvä. Vielen Dank. Ähm, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Sallin, että minun ottaa ihan lyhyesti poliittisesti kantaa, vaikka tiedän, että se ei ole budjettivaliokunnan päätehtävä, vaan että kehitys- ja kalatalousvaliokunta ovat siitä vastuussa. Mutta me tiedämme jo useiden, usean sitten pitkän aikaa, että e, Euroopan unioni verrattuna siihen, mitä tieteilijät suosittavat, kuinka paljon saamme kalastaa, mitä saamme kalastaa, niin Euroopan unioni ei kuitenkaan noudata sitä. Tilanne on parantunut viime vuosina, mutta ei kuitenkaan vielä niin, että minun ryhmäni voisi hyväksyä sen, koska me emme pidä tätä lähestymistapaa kestävänä tai riittävän kestävänä. Tässä mm, alkukommenttine. Sitten nämä eri Euroopan unionin sopimukset Ginean kanssa. Aika on vuodesta 2009 2012, vuoteen 2012 ja tämä on se urausta sopimukselle, joka alkuperin tehtiin 1983 on aika yllättävää, että tänään äänestämme tästä, kun kerran sopimus on tavallaan voimassa ollut jo vuodesta 2009 mm, tammikuusta asti. Tämä on vähän omituista. Nyt tässä määritellään, että saadaan kalastaa vähemmän kuin tähän mennessä ja mitä tulee summiin, niin tämä ei ole kovinkaan suuri kalastussopimus mm, mutta korostan tässä nyt hiukan, että sellaisten maiden kohdalla, kuten Guinea, ovat Transparency Internationalin paikalla 173. Tämä ei todellakaan ole siis demokraattisin ja avoimin maa, joten tämä on hyvä syy tarkastella tilannetta vähän tarkemmin. Kaikki minun tarkistukseni liittyvät siihen, että me saamme riittävästi tietoa, että tarkkaan valvotaan sitä, että noudatetaanko ilmoitusvaatimuksia siitä, kuinka paljon kalastetaan missä ja milloin, eh, ja että me siis äm, katsomme, että noudatetaanko niitä vaatimuksia, jotka me olemme asettaneet. Ja että sitten meillä loppujen lopuksi on myös pöytäkirjan ex -cost post-arviointi ja myös kustannushyötyanalyysi. Se, mitä budjettivaliokunta siis yleensä aina vaatii, eli että saamme riittävästi tietoja, että ilmoitusvelvollisuudesta pidetään kiinni. Ja vielä yksi lisätieto teille, hyvät kollegat. Kehitysyhteistyövaliokunnassa ryhdytään keskustelemaan eurooppalaisen kalastuspolitiikan lähtökohdista ja minä toivon, että siitä tulee kestävämpää ensi vuosina, mutta tämä ei ole meidän tehtävämme. Meidän täytyy katsoa, maksetaanko rahat oikein ja ovatko vaatimukset täyttyneet ja siksipä suositan teille, että hyväksytte tämän mietinnön näiden tarkistuksineen. Erittäin hienoa. Kiitos herra Färm. Lyhyt kommentti vain kollegat. Me tunnemme suurta myötätuntoa totta kai näitä poliittisia näkökohtia kohtaa, mutta on yksi ongelma ykkös- ja kakkostarkistuksessa, nimittäin budjettivaliokunnan rooli ei ole se, että me olemme ikään kuin erityisvaliokunta. Ykkös- ja kakkostarkistukset eivät ole kovinkaan budjetillisia. Esittäisimme, että ykköstä ja kakkosta vastaan äänestettäisiin, vaikka tunnemme poliittista myötätuntoa, mutta se nyt ei ole ei ole meidän roolimme, mutta kolmosen puolesta äänestämme. Kiitos, herra Fernandes. Kiitoksia, en tiedä onko tämä nyt oikea paikka esittää kysymykseni. Jos ei, olen jo etukäteen pahoillani. Nimittäin 2008 asti Portugali oli mukana sopimuksessa ja siellä oli myös aluksia Guinea aluevesillä. Nyt on uusi sopimus jo tullut voimaan tammikuusta 2009 ja se vuoteen 2011 asti ja niin Portugalin alukset eivät enää voi Guinean vesillä kalastaa. Haluaisin tietää syyn tähän muutokseen. Olisiko mahdollista saada selvyyttä tähän? Olettaisin, että että puheenjohtaja voi sitten vielä lähettää minut kalastusvaliokuntaan. Olen erittäin yllättynyt tästä syrjinnästä, mutta totta kai tämä tarkistus on helppo tehdä. Salvador Garriga, haluatte käyttää puheenvuoron? Kiitos, minun ryhmäni tulee puoltamaan tätä mietintöön äänestämään sen puolesta, koska ne tarkistutukset, jotka Helga Truppel Nor normaalioloissa esitti, ovat aika standardioloisia. Yksi ensimmäinen niistä on kuitenkin hän, hän käyttää tavanomaista kieltä ja luen nyt asian englanniksi. Hän ehdottaa withhold refuse korvataan sillä sanalla. Minu, minä haluaisin täsmennystä tähän tavanomaisen käytäntöön. Onko tässä nyt kyse tavallisesta käytännöstä? Termi refuse on paljon voimakkaampi ja tuomitsevampi kuin withhold. Onko tähän nyt jotain perustelu, jotain motiivia, minkä takia on poikettu tästä äh, tavanomaisesta laatimismuodosta ja ennen kuin voin tueta, tukea täysimittaisesti, haluaisin selvityksen tähän. Kiitos. Annan nyt puheenvuoron komissiolle, Euroopan komissiolle. Herra Donatella ja herra Severi. Meri, merenkulkualan pääosastosta. Rouva Severi, anteeksi. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä, jonka hän esitteli. Se on tyhjentävä. Ei minulla oikeastaan ole mitään lisättävää sen enempää niihin tietoihin, mitä mietinnössä on. Mutta palaan täällä esille tulleisiin kysymyksiin. Varsinkin se, että varoja käytettäisiin hyvin tässä sopimuksessa. Myös Gineassa, jonka kanssa sopimus on solmittu. Kun se on kuitenkin yksi vähimmin demokraattisempia maita, korruptiota on, kuten kaikki tietävät, nyt poliittisestikin maa on aika vaikeassa jamassa sotilaiden toiminnan vuoksi. Siksi Mare ja kehitys no, pääosasto tekevät läheistä yhteistyötä ja seuraavat kehitystä maassa sen jälkeen, mitä artiklaan kotonuusopimuksen nojalla on tehty, 96 artiklan nojalla. Kalastussopimus ei tietenkään yksinään pysty demokratian ongelmia ratkaisemaan tai oikeusvaltio-ongelmia, Totta kai oikeusvaltio on palautettava, mutta kalastussopimus voi merkittävällä tavalla osallistua siihen, että hyvän hallintotavan periaatteita noudatetaan itse kalastuksessa, koska molemmat osapuolet ovat tästä neuvotelleet ja on haluttu taata myös seuranta ja kalavarantojen hyvä hallinta – Kuten eri määräyksissäkin on edellytetty tässä sopimuksessa, muistuta vielä, että se antaa meille mahdollisuuden myös tonnikalastukseen, vain jos näitä määräyksiä kunnioitetaan. Tässä on hyvin tiukkoja määräyksiä huomioitu. Toisin sanoen, mitä tulee itse sopimukseen ja varojen hallintaan. Tästäkin on jo muistutettu, että varoja on leikattu. Me hoidamme niin, että kaikkia määräyksiä kunnioitetaan asianomaisissa valtioissa. Täällä tuli esille myös kysymys Portugalin lisenssit ja Portugalin laivaston mahdollisuudet kalastaa, koska se ei ole uudessa sopimuksessa mukana – kaikki tämä johtuu vaatimuksesta, jota Portugalin hallitus ei ole tehnyt, koska he eivät enää käyttäneet tätä mahdollisuutta harjoittaa kalastusta, eivät sitten ne uutensopimuksen pyyntöä. Tässä selitys sille. Sitten espanjalainen edustaja otti esille muotoilusta kysymyksen – tarkistuksessa. Ehkä tästä voitaisiin palauttaa mieliin, että todellakin uusi asetus sisältää samaa sanaa 2006 eteenpäin silloin, kun näitä tietoja saalista ei ole toteutettu määräysten mukaisesti. Siksi tarkistus on näin muotoiltu todennäköisesti. Ehkäpä on hyvä myös todeta, että komissio valvoo, että nämä määräykset tulevat täytetyiksi, jotka liittyvät tiedon toimintamisesta. Muuten kalastusluvat voidaan evätä, jos tieto ei ole toimitettu. En tiedä, vastasinko jo kaikki kysymyksiin, mutta olen valmis vastaamaan lisää. Très bien, merci. Erinomaista, kiitoksia rouva. Rouva esittelijä ja sitten äänestämme. Ja erstmal vielen Dank. Niin, ensinnäkin kiitoksia komission selvityksistä. Olen erittäin iloinen siitä, että komissio vielä kerran korosti, että eh, kalastussopimuksilla ei tietenkään voida demokratisoida valtiota, sitä ei kukaan tällä väittänytkään, mutta se on kuitenkin eh, panos hyvään hallintotapaan ja sen täytyy olla meidän eh, tehtävämme, koska muuten eh, me tule, joudumme ikään kuin rikoskumppaniksi ja sehän ei saa olla eh, tavoitteemme. Kuitenkin komissio sanoo, että joissain tapauksissa ilmoitusvelvollisuutta ei ole noudatettu. Jos me haluamme olla vakavasti otettavia budjettivaliokuntana, niin silloin meidän täytyy käyttää niitä välineitä, joita meillä on, nimittäin myöntää rahaa tai ei siihen, että todella otamme vakavasti omat kriteerimme. Ja siksi olen muotoillut tämän tarkistuksen näin, jotta käyttäisimme niitä välineitä, joita meillä on, jotta meidän päällämme ei hypittäisi. Ja jos ilmoitusvelvollisuutta ei ole noudatettu ja ihmiset sitten huomaavat, että määrärahoja ei tipu, niin silloin toivottavasti käytänteitä muutetaan ja sehän on meidän, kiinnost- meidän edun mukaistamme. Kiitoksia rouva esittelijä. No niin, emmeköhän voi toimittaa äänestyksen. Tarkistus yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä Suuri enemmistö puolesta hyväksytty. Komissio selvitti myös sanan refuse ja withhold vaihdon. Tarkistus kaksi puolesta. Jos vastaan, sama tulos, tyhjää, sama tulos. Kolmonen puolesta. Kiitos ja vastaan, ei kukaan vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä. Hyvä. Nyt äänestämme lausunnosta näin tarkistettuna puolesta. Lopulla äänestys vastaan. Ei kukaan tyhjää. Yksi tyhjä. Muuten yksimielinen päätös onnittelut esittelijälle. No niin. Sitten, koskapa Jutta tekee työtä kahdessa valiokunnassa samaan aikaan jopa, niin voimme palata sitä paitsi 12 hän saa puheenvuoron, koska siellä on joku siirtoja. Kiitoksia lähden siitä, että siirtopyyntö 18, että siitä on jo äänestetty. Hyvä, hienoa. Sitten menemme siirtoon 25. Siinä on kyse siitä, että sosiaalirahaston määrärahoja käytettäisiin globalisaatiorahastoon. Me varmaan lykkäämme tätä siirtoa seuraavaan kokoukseen, koska meillä ei ole vielä lausuntoa työllisyysvaliokunnasta ja neuvostokaan ei ole vielä päättänyt tästä ja tietenkin me tarvitsemme myös mietinnön Raimer Bögeltä. Euh, Selvä. 25. Siis haluatte odotella sosiaalivaliokunnan lausuntoa, niinkö? Katsotaan, mitä Raimer Böke esittää oikeusperustasta Siinä on taas globaalirahastosta kyse. Meidän täytyy toimittaa äänestys oikeusperustasta ja myös budjettimäärärahoista, siis munasta ja kanasta. 26 sitten. Niin, määrärahasiirto 26, siinä on kyse hallinnollisista menoista. No, tämä valiokunnan tehtävä ei välttämättä ole järjestää komission työtä, emmekä me sitä halua tehdäkään. Emme me halua puuttua komission työhön, mutta jos nyt sitten muutetaan budjettia, tai halutaan muuttaa budjettia, josta me olemme päättäneet, ja meillä on se vaikutelma, että mahdollisesti se, minkä me määrittelimme prioriteetiksi viime budjettimenettelyssä ja minkä haluamme toteutettavan ja mitä varten tarvitsemme myös henkilöstöä, muutenhan se ei onnistu. Että jos se ei kuitenkaan oikein haluta toteuttaa, niin kyllä se minulle aiheuttaa pienen ongelman. Ja siksipä olisin mielelläni saanut vielä komissiolta useita selvityksiä siitä, miksi esimerkiksi yrityspolitiikka, jota me pidämme erittäin tärkeänä, erityisesti tässä tilanteessa, mutta noin yleensäkin me pidämme yrityspolitiikkaa tärkeänä. Euroopan unionin kilpailukyvyn lisäämiseksi meillähän on yhteiset tavoitteet. Nehän on myös toteutettava ja sitä varten tarvitaan henkilöstöä. Mutta te haluatte tästä poistaa vähän yli puoli miljoonaa määrärahoja. Sama koskee työllisyyttä ja sosiaaliasioita, maataloutta ja maatalouden kehittämistä. Siinä on kyse aina neljännes miljoonasta. Useiden vuosien ajan olemme jo valittaneet sitä, että rahastot, esimerkiksi rakennerahastot, sosiaalirahasto ja maatalouden kehittämisrahasto, että niitä toteutetaan vain erittäin hitaasti ja että tarvitaan vähän nopeutusta tähän asiaan. Ja te haluatte sieltä viedä määrärahoja pois hallinnollisista menoista. Eikö tämä nyt johda siihen, että ö, toiminta hitautu, hidastuu entisestään? Kyllä me tietenkin tiedämme, että myös jäsenvaltioilla on vastuunsa kannettavanaan ja nekin ovat syypäitä siihen, että kaikki on niin hidasta. Mutta jos komissiokin tästä nyt ottaa määrärahoja pois, niin eikö tämä aiheuta ongelmaa? Ja sama koskee tutkimuspolitiikkaa. Pikkuruisella budjetillamme äh, vaikka verrattuna äh, pikkuruisella tutkimuspoliittisella budjetillamme, vaikka se tietenkin verrattuna muihin politiikan aloihin onkin varsin äh, iso, niin yritämme kuitenkin toimia. Ja nyt näyttää siltä, että komissio ei heinäkuuhun mennessä ole kunnolla toteuttanut sitä. Ja nyt otamme sieltä hallinnollisia menoja pois, eli viemme sieltä henkilöstöä. En minä nyt edes puhu mistään kokouksista ja muista asioista, vaan eh, minulle tärkeää ovat nimenomaan eh, työntekijät. Ja komissio ei nyt ole tässä selittänyt, että mistä nämä määrärahat oikein otetaan. Mutta eikö tämä nyt haittaa teidän työtänne? Te olette ensimmäisiä, jotka kuulevat meidän valituksemme siitä, että jotkut asiat eh, eivät toteudu, niitä asioita henkilöstöä ei laiteta täytäntöön. Mutta jos sieltä viedään henkilöstö, niin ei sitä voida panna täytäntöön. Minä kyllä mielelläni haluaisin vähän selityksiä tähän asiaan. Näin, rouva, mieti, rouva ehdotatteko te, että tätä lykätään myös? Että äänestystä lykätään tästä siirtoesityksestä? Niin. Me voimme, jos komissio sanoo, että me pystytään tätä nyt tässä heti selittämään, vaan teemme sen kirjallisesti, niistä teillä se on mustaa valkoisella. Me vakuutamme, että mitään ei tapahdu, niin kyllä se minulle käy, ellei me sitten nyt heti saa tyydyttävää vastausta. Jos me sellaisen saamme, niin sitten minun puolestani voimme äänestää nyt jo määrärahasiirrosta 26. Eli nyt annetaan puolustukselle puheenvuoro. Herra pääjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos hyvä puheenjohtaja. Voin huomata, että esityksessään Roa Haug korosti sitä, että hän ei halua mitenkään sekaantua jokaisen pääosaston sisäiseen taloudenpitoon. Tämä on tärkeä asia huomata, koska todellakin komissio on lähtenyt base budgeting toimintaan, joka on analyyttistä kirjanpidollista toimintaa. Siinä otetaan huomioon pääosastojen tavoitteet ja niihin suunnitellut välineet. välineet. Tässä on kyse tietysti budjettiarvioinnista ja sehän pitää olla sovellutettu ajankohtaiseen tilanteeseen ja tapahtumiin. Rova Haug, tämä ei kuitenkaan mitenkään kyseenalaista komission prioriteetteja. Kyllähän me kaikki tiedämme, me tiedämme, jotka olemme siirtyneet pääosasta toiseen. Me säännöllisesti teemme hallintokuluista arviointeja ja voi olla, että joissakin menot eivät, menoja ole käytetty hyvin vain johtuen siitä, että tilanne oli yllättänyt tai olosuhteet olivat muuttuneet arvaamattomalla tavalla. Mutta kun on kyse tästä pääosasta, silloin pitää todella todentaa ilman, että kyseenalaistetaan pääosaston toimintaa. Ja voitte kyllä uskoa, että pääosastot kyllä taistelevat kynsin hampain puolustaakseen omaa reviiriään. Meidän täytyy tietää, missä me voimme aivan legitiimisti kyseenalaistaa pääosaston tavoitteet ja milloin pitää käyttää jotakin rahastoja, jotta voidaan hallinnoida täsmällisemmin varainkäyttöä ja kohdentaa apuja sinne, missä apu on suurin ja hätä on suurin. Ja sehän tietysti edellyttää varoja. Minä korostan tätä, ei ole mitään kyseenalaistettu ainakaan pääosastoissa niiden prioriteetteja. Me pyrimme käyttämään järkiperäisesti ja tehokkaasti komission niille pääosastoille antamia varoja noudattaen budjetin asianomaisia kohtia. Mutta meillä on nyt edessämme menot, jotka ovat äärimmäisen mittavat johtuen rahoituskriisistä. On siis keskeistä, että me voimme nyt kysyä alan asiantuntijoilta, mitkä ovat välttämättömät toimenpiteet ja välineet, miten me voimme toimia esimerkiksi pankkitoiminnan suhteen. Mehän olemme käyn, kuulleet mm, keskusteluista neuvostossa tästä asiakokonaisuudesta. Galileo, en mainitse kaikkia niitä kohtia, jotka löydätte asiakirjasta. Hyvä puheenjohtaja, on varsin kiire komission saada käsinsä näitä varoja. Olisi todella valitettavaa, jos me emme voisi nyt tänä päivänä hyötyä myönteisestä äänestystuloksesta. Minä katson Rova Haugia tiiviisti ja vetoan häneen tässä mielessä. Kiitos hyvä puheenjohtaja. Kiitos rouva esittelijä. Olivatko nämä täsmennykset, selvennykset tyydyttäviä? Jos minulle vakuutetaan, että ei vain komission, vaan parlamentinkin prioriteetit toteutetaan, niin kyllä se minulle kelpaa. En minä vaan halua äh, lykätä lykkäämisen tähden. Ja siksipä minun mielestäni näiden selitysten jälkeen meidän pitäisi myönteisesti päättää tästä määrärahasiirrosta 26. Hyvä, hienoa, kiitos. Ei muita puheenvuoropyöntöjä. Eli voimme nyt äänestää tästä kohdasta. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Yksi. Yksi vastaan, yksi tyhjää. Näin ollen me pystymme varsin nopeasti etenemään. Komissio on varsin iloinen ja kiittää varmasti parlamenttia, koska me tänä päivänä toinen päivä syyskuuta otamme kantaa, kun neuvosto ottaa kantaa vasta kahdeksas päivä. Eli me olemme nyt tässä päättäneet jo jotain. Me olemme tässä ei-pakollisten menojen puolella. Jos parlamentilla on jotakin sanottavaa, niin silloin on kyse äänestyksestä, johon sisältyy se varaus, että neuvosto hyväksyy ehdotuksen. Näin ollen me voimme siirtyä siirtoesitykseen numero 28. Jutta, ole hyvä. Niin. Tässä on nyt kyse maksuista. Eikä minulla ole ongelmaa sen suhteen, mihin nämä maksut käytetään tullipolitiikka 2013 on varmasti erittäin tärkeää. Ja samoin tarvitsemme fiskaalisohjelmaa, mutta hiukan päänvaivaa ja maanpuruja minulla aiheuttaa se, että mistä me nyt oikein otamme nämä määrärahat. Tiedän, että tässä on kyse vain maksuista, mutta miksi riskipääomaa kulkeutuu näin hitaasti. Tämä, tähän me aina sanomme, että komission täytyy olla vähän proaktiivinen. se voi aina vain odottaa, että kumppanit jäsenvaltioissa omasta tahdostaan tarjoavat näitä määrärahoja. Koska kyllähän pankit haluavat itsekin ansaita rahaa, eivätkä halua välttämättä vain olla tällainen siirtoväline meitä varten. Onko nyt sitten oikein, että tuolta otamme nuo määrärahat? Voitteko sanoa tästä jotain? Ja tämä koskee Tämä on aivan samanlainen tilanne kuin äsken. Ei minun tarvitse tätä lykätä, vaikka neuvosto ei olekaan vielä päättänyt. Eh, meillä on ihan riittävästi tekemistä muutenkin, joten voinko saada kunnollisen selityksen? Herra pääjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos puhe... Euh, Kiitos puheenjohtaja. Me olemme tehneet arvioineen tästä äh, meidän maksumäärärahojen tarpeesta ja mitkä ovat, äh, määrä, mit, mitkä ovat tarpeelliset määrärahat. Se on nyt äh, varainhoitovuoden lopussa 100 miljoonaa euroa, eli meillä tarpeeksi 135 miljoonaa euroa. Eli me voimme varsin hyvin vastata näihin siirtoesityksiin 14 miljoonalle eurolle vaarantamatta joitakin mahdollisesti tulevia lisäpyyntöjä tämän vuoden loppuun mennessä, mutta meidän arviointimme ovat kuitenkin pysyneet näissä mainituissa luvuissa noin, noin noin satakunta miljoonaa euroa. Ei ole kyseenalaistettu mitään maksumäärärahoissa. Mit pyynnöt ovat olleet vähäisempiä tai pienempiä kuin mitä osasimme odottaa. Kiitos. Merci, Kiitos pääjohtaja. Rouva esittelijä taas. Ja... Niin, tämä on ihan loogista. Kuten sanottua, me voimme aina vain pyytää komissiota, emme tietenkään teitä henkilökohtaisesti, että ryhdyttäisiin vähän suurempiin ponnisteluihin, jotta määrärahat tulisivat käytetyksi. No, minä ehdotan kollegoille, että hyväksyvät siirron 28. Merci. Kiitos paljon te olette kuulleet esittelijän esityksen, kuka puoltaa tätä siirtoesitystä 28, kuka vastaan. Yksi vastustava ääni, tyhjää, yksi. No niin, jälleen kerran ääni sillä varauksella, että neuvosto on yhteneväinen ja sen me kuulemme 8. syyskuuta ja sitten me otamme asiakirjan mahdollisesti uudestaan esi- käsiteltäväksi. Sitten meillä on numero 29. Esitteli, olkaa hyvä. Ähm, transfer numero... No- niin, määrärahasiirto 29, sinnekin on kyse maksuista. Ja yhdessä yössä voi tulla viisaammaksi, näin minulle kävi. Minä sanoin eilen pari asiaa tästä budjettikohdasta, mutta taisin sanoa vähän jotain väärin. 90 ja 47 miljoonaa, jotka olemme laittaneet tuohon budjettikohtaan, ne on nyt sataprosenttisesti sitoutettu, siis ei nyt vielä käytetty, mutta sitoutettu ja sidottu ja komissio tulee nyt antamaan meille oikaisukirjailman jossa se pyytää ylimääräisiä määrärahoja tähän budjettikohtaan, joten me todella tässä nyt kehumme komissiota, emmekä moiti, kuten eilen yritin tehdä. Tässä ei nyt on nyt kyse siitä, että vanhat sitoumukset eivät ole olemassa ja nyt ehdottaisin, että hyväksymme määrärahasiirron 29. Kiitos paljon esittelijä, että luovumme emme halua kuitenkaan kritisoida komissiota, eli ja hyväksymme tämän numero 89. 29. Kuka puoltaa? Kuka vastustaa? Yksi vastustava ääni tyhjää. Ei tyhjää äänestäneitä. Eli siirto 29 on hyväksytty ja, ja siihenkin tämä samainen varauma, mitä tulee tapahtumaan neuvostossa 8. syyskuuta. Sitten siirrymme 30, rouva esittelijä. Niin, tässä oli kyse siitä, että yritimme vähän viedä läpi parlamentin oikeuksia. Koska meillä ei muuta vaihtoehtoa ollut, niin me tässä ikään kuin otimme komission panttivangiksi. Mutta nyt on kaikki selvää. Ja kutsu tähän tapahtumaan on kirjallisesti lähetetty, joten nämä eh, ehdot, jotka jota meillä oli tähän varaukseen, niin on täytetty ja nyt minä suositan sitä, että varaus poistetaan. Kiitos paljon uusille kollegoille. Tämä on ihan poliittinen asia eikä niin budjettillinen. Parlamentti toivoo, että Eurovälimeri kokous kutsutaan tämän uuden organisaation kokoukseen, jossa on kyse Välimeren alueen unioni. Tässä on kyse periaatteellisesta politiikasta ja, ja siihen on myös oma budjetti. Jo, ja mm, tämä painostustoimenpide on nyt onnistunut part- kumppaneiden suhteen, eli meillä ei ole mitään syytä vastustaa tätä siirtoa minun mielestäni. Kuka puoltaa tätä siirtoa numero 30? Kuka vastustaa? Yksi vastaan. Tyhjää ei tyhjää äänestäneitä, eli numero 30 on hyväksytty. Meillä on jäljellä yksi, jäljellä numero 31. Niin, siirto 31. Määrärahoja varauksesta halutaan ottaa ja laittaa ö, Ginean kalastussopimukseen, josta juuri äänestimme. Minä pyytäisin kaikkia kollegoja hyväksymään tämän. Euh, Oikein hyvä. Tämähän on ihan yhteneväinen tämän Rova Tröbelin mietinnön kanssa. Kuka puoltaa numero 31? Kiitos. Kuka on vastaan? Ei vastustavia ääniä tyhjää. Ei niitäkään. Aha, yksi vastustava ääni. Eli me lähes yksimielinen ja yksi tyhjä ääni. Onneksi olkoon Rova Haug. Kaikki nämä ehdotukset menivät läpi. Ja näin esittelijän työ on saatu hienosti päätökseen tältä aamupäivän, tämän aamupäivän osalta. Meillä on yksi äänestys jäljellä kohdasta 15, joka käsittelee Euroopan parlamentin mahdollista, mahdollisuutta ostaa rakennusta, joka on nimetty Treves 1 nimeksi. Me emme ole vielä nimenneet mitään erikoisasiantuntijaa, esittelijää, joka kiinteistöpolitiikkaa. Nyt minä annan puheenvuoron valiokunnan puheenjohtajalle. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin nyt lyhyesti esitellä tämän ongelmakengän. Mehän otimme sen jo esille ensimmäisen kerran kokouksessamme heinäkuussa te tietäneet, että artikla 179 varanhoitoasetuksessa edellyttää tai pyytää budjettivallan käyttäjää tutkimaan kaikkia kiinteistöhankkeita toimielimissä, joilla on rahoituksellisia merkittäviä rahoituksellisia vaikutuksia. Me sovellamme tätä erittäin tiukasti kiinteistöhankkeissa, muissa instituutioissa, toimielimissä ja totta kai meidän täytyy itsemme soveltaa samaa kurinalaisuutta, koska parlamentin puhemiehistö ainakin on sitä mieltä, varsinkin silloin kun se puhtaasti parlamentin omista kiinteistöhankkeista. Kuten sanoin huhtikuussa, meillä on vähän erikoislaatuinen menettely tässä, koska ensimmäinen asia, joka pitää tehdä, on tietysti valinta tänä aamuna. Meidän täytyy ottaa huomioon tämän hankkeen suuruus ja laajuus. Meidän pitää antaa nyt lausunto puhemiehistölle vai emmekö halua, että meitä, meiltä pyydetään tai meitä kuullaan? Meitä pyydetään lausuntoa ja meitä kuullaan. Meillä on tässä hanke, puhemiehistö on antanut siitä täsmentäviä tietoja. On kyse siitä, että ostammeko rakennuksen, joka sijaitsee Brysselin parlamentin välittömässä läheisyydessä. Me kutsumme sitä Treve tai Treves ykköseksi, helpottaaksemme asiaa. Tässä on kyse kaupan teosta. Siinä olisi kyse erittäin pitkästä vuokrasopimuksesta, 99 vuotta. Ja mahdollisuutena näiden 99 vuoden aikana, tai jos, jos jotkut muut eivät, jos kaikki eivät enää ole paikalla, niin meidän seuraajamme voivat sitten ostaa tämän tietyllä symbolisella summalla 31,200 miljoonaa euroa. 17 miljoonaa marraskuussa tänä vuonna lankeaisi ja toinen osa 15,2 miljoonaa ennen joulukuuta 2000, joulukuun viimeistä päivää 2010. Jos tämä toimenpide toteutuu, niin nykyinen omistaja luopuisi siitä, että se tulisi eh, julkiseen myyntiin Tietysti tässä, tämähän edellyttää tiettyä hyvitystä, koska tällä me vältämme tietyn kilpailun. Ja puhemiehistö voi arvioida tätä hyvitystä tai korvaussummaa ehkä noin 30-33 prosenttia lisää markkinahintoihin. Puhemiehistö on myös ennakoinut rahoitusten ja rahoituksen jakamista useista budjettikohdista otetaan, otettaisiin varoja. Itse, hyvät kollegat, mielestäni tämä on riittävän tärkeä asia, jotta meidän valiokuntamme antaisi lausunnon. Puhemiehistöllä on hieman kiire ja on tehnyt tiettäväksi, että joka tapauksessa meillä on jo kaikki tarvittava tieto kaikki on ollut käytettävissä, jotta voimme tehdä suullisia kysymyksiä, mutta olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla erittäin valppaita ja kurinalaisia silloin, kun on kyse parlamentin omista kiinteistöhankkeista ja politiikasta tai muiden toimielimen kiinteistöpolitiikasta ja hankkeista, kun me, kun me tutkimme parlamentin omaa talousarvioesitystä 2010 Mankan esittelemänä parlamentilla on muita kiinteistöhankkeita vuodelle 2010. Ja ehkä tuolloin esittelijä, yleisesittelijä tai esittelijä herra Manka parlamentin budjetista tulee esittämään meille lukuisia periaatteellisia kysymyksiä parlamentin kiinteistöpolitiikasta olen sitä mieltä, että tarvitaan varovaisuutta ja meidän täytyy, meillä täytyy olla kaikki tarvittava saatavilla oleva tieto ja että kaikki budjettivaliokunnan puolueryhmien jäsenet suhtautuvat myönteisesti tähän hankkeeseen. Ja tällöin on ihan luonnollista, että meiltä pyydetään lausuntoa, mutta ihan poikkeuksellisesti mietinnön laatia tästä asiakirjasta – toivoo, että koordinaattorit pääsevät lyhyen aikavälin sisällä yksimielisyyteen siitä, kuka nimitetään kiinteistöalan esittelijäksi yleensä, ja josko sitten pitää nimetä ihan erityisesittelijä tälle erityishankkeelle. Mutta meitä pitäisi kuulla budjettivaliokuntana tästä asiakirjasta. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavassa kokouksessa meillä on esittelijä joka tulee esittelemään tämän valiokunnan virallisen lausunnon. Ja siihen mennessä me pyrimme saamaan mahdollisimman paljon lisätietoa puhemiehistöltä. Kuka puoltaa sitä, että tätä budjettivaliokuntaa kuullaan, siltä pyydään lausunto tästä hankkeesta. Kuka puoltaa sitä? Kiitos. Kuka vastustaa? Ei kukaan. Tyhjää. Ei tyhjää. No niin. Yksimielisesti päätettiin näin. Eli meidän valiokunta kuullaan tästä TREVS 1 rakennuksen mahdollisesta ostamisesta siihen liittyvistä asioista. Sitten meidän äänestysistustomme, istuntomme tältä aamupäivältä on päättynyt. Meillä on vielä kolme kohtaa esityslistalla. Kohta 16. Me tässä palaamme taas globalisaatiorahaston varojen käyttöön tällä hetkellä. Tässä kohtaa Saksa siitä hyötyisi. Tässä on nyt kyse vain ensimmäisestä keskustelusta, ei äänestämisestä. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijä Rainer Bögelle. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Voin puhua ihan lyhyesti tässä yhteydessä, koska koko periaatekeskustelu liittyen globalisaatiorahaston käyttöön käytiin jo tänään aikaisemmin, joten minun ei tarvitse sitä kaikkea vielä uudelleen selittää. Komissio on Saksan liittotasavallan eh, eh, hakemuksen pohjalta 10. huhtikuuta tehnyt ehdotuksen globalisaatiorahaston varojen käyttöönottamisesta. Ja tässä on kyse tapauksesta äh, televiestinnässä Nokia Bohumissa Saksassa. Ja tässä on kyse yhteensä 1337 työntekijästä ja on pyydetty 5,5 miljoonan euron summaa. Tämä on merkittävä myös siksi, koska kyse on alueesta, jossa on jo 10-12 prosentin työttömyys. Ja nyt sen jälkeen, mitä olen tässä voinut lukea, se mitä tässä on esitetty, vaikuttaa globalisaatiorahaston menettelytapojen mukaiselta. Meillä on tässä myös työllisyysvaliokunnan lausunto. Sitä meidän on odotettava. Todennäköisesti saamme sen huomenna ja sitten meidän pitäisi mahdollisimman pian kirjoittaa mietintömme, jotta joko syyskuun viimeisellä viikolla kokouksessamme tai sitten viimeistään 5.6. lokakuuta budjettivaliokunta voi äänestää. Enempää minun ei tarvitse tässä yhteydessä sanoa. Kiitos esittelijälle. Onko kysymyksiä, kommentteja tästä kohdasta? Ei. Ehdotan, että emme laajenna tässä vaiheessa tätä keskustelua. Sitten hyppäämme eteenpäin kohtaan 17, jossa on edelleen kyse solidaarisuusrahaston varojen käyttämisestä Italian maanjäristyksen vuoksi. Raimer jatkaa, ole hyvä. Äh, Tässäkin kohdassa en nyt halua puhua teille solidarisuusrahaston äh, peruspelisäännöistä. Siitä keskustelimme jo tänä aamuna. Tässä on kyse, kuten kaikki tiedätte, erittäin dramaattisesta maanjäristyksestä, joka aiheutti 300 henkilön kuoleman ja vahingot ovat 10,2 miljardin luokkaa. 1500 ihmistä loukkaantui ja 300 000 ihmistä tämä luonnonkatastrofi koskettaa. Ja on aivan selvää, että kun on kyse tämän suuruusluokan tapahtumasta, ja Italian viranomaiset ovat arvioineet, että kyse on 10,2 miljardin euron tuhoista, niin on itsestään selvää, että solidaarisuusrahasto voidaan ottaa käyttöön. Komissio on ehdotuksensa muotoillut 28. päivä tässä on kyse kokonaissummasta. joka on 493 miljoonaa. Tämä vastaa solidarisuusrahaston pelisääntöjä. Olisi mukavaa, jos meidän budjettiesittelijämme sanoisi jotain sen suhteen, mistä nämä määrärahat oikein otetaan, koska siellä syntyy varsinainen kirjava sekamelska budjetti kohtia. Meidän on varmistettava, että syntyykö tällaisen ristikkäisrahoituksen kautta sellainen tilanne, että tästä on kielteisiä vaikutuksia parlamentin budjettiprioriteetteihin, joten Jutan pitäisi kommentoida tätä. Jos Jutta antaa vihreää valoa, niin sitten menettely pitäisi saattaa mahdollisimman nopeasti päätökseen. Jutta. Kiitos paljon, Jutta. Myönnän, että minulla ei ole vielä kaikkea, en ole voinut vielä kaikkea tarkistaa. Voin vain ympäristön kohdalta antaa vihreää valoa. Äh, kysyin äh, komissiolta kuulustelun omaisesti, äh, voiko voidaanko olla varmoja siitä, että LIFE-ohjelman täytäntöönpanossa ei synny ongelmia ja äh, hakemusten maksujen kanssa ei synny ongelmia ja minulle vahvistettiin, että ei, ei tätä muuten olisi ehdotettu, joten siinä kohtaa ei synny ongelmia, mutta kaikki muut kohdat minun on vielä tarkistettava, minulla ei nyt ollut aikaa valitettavasti, koska minun piti nopsasti käydä ympäristövaliokunnassa ja äänestää ympäristövaliokunnan lausunnosta. Très bien, je vous remercie. Kiitos paljon. Herra Surjan. Eh, köszönöm a szót, elnök úr. Tulajdonképpen már a francia erdőtűz... Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt kun keskustelemme näistä aikaisemmin, haluaisin tehdä kommentin, kun Ranskan tuhoista puhuimme. Jos ajatellaan aikaisempaa käyttöä solidaarisuusrahastossa, niin aina keskustelussa on ollut mukana myös ajatus siitä, miten nopeasti Euroopan unioni pystyy reagoimaan. Muistan Slovakiasta, siellä tuhoutui tulipalossa aika paljon metsiä. Pystymme tarjoamaan tukia hyvin nopeasti mutta loppujen lopuksi apu meni perille vasta puolentoista vuoden päästä. Kun sitten selityksiä annettiin, saatiinkin vastaus, että metsittämistä ei voidakaan tukea, että tätä pitäisi muuttaa. Jos Euroopan unioni ei pysty nopeasti tarjoamaan apua silloin, kun on tuhoja ja antamaan sitä heti paikan päälle, jos ei nopeasti pysty toimimaan, miksi ei sitten painotusta muutettaisi esimerkiksi metsittämisen suuntaan. Ne toimet vievät pidemmän aikaa, mutta ehkä järkevämpiä. Ehkä miten järjestelmä voitaisiin vaihtaa, en tiedä. Tämä on samantyyppinen tilanne kuin on myös metsien kohdalla ollut. Siksi minun mielestäni olisi hyvä ajatus muuttaa tätä rahoitusjärjestelmää vastaamaan todellisuutta – antamaan rahaa tehokkaampiin, tuloksellisempiin tarkoitusperiin. Ja varsinkin osallistuminen ylipäätäänkin liittyy näihin periaatteisiin. Kun ajatellaan, miksi ihmiset eivät mene äänestämään tai menevät äänestämään, niin usein heillä on kysymykset siitä, olemmeko tehokkaita. Tässä on joitakin menettelytapaongelmia. Oui. Niin. Kiitos paljon. On ihan selvää, että jos puhutaan solidaarisuusrahastosta, globalisaatiorahastosta ja, tai muista toimista, niin me, meidän pitää yhä useammin toimia yhä nopeammin. Se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla sekä kapasiteettia päättää nopeasti poliittisten viranomaisten toimesta ja hallinnollisesti myös irrottaa varat ja käyttää ne nopeasti. Voidaan antaa esimerkkejä, lisätä siihen mitä, jotakin, mitä Laslo sanoi. Meillähän oli täällä hanke rahoituks, öö, ruokata, elintarvikeprojekti elintarviketilanteen helpottamiseksi. Meidän piti auttaa köyhien maiden maanviljelijöitä, erityisesti Afrikan köyhissä maissa, joita lannoitteiden ja, ja bensiinin hinnan nousu koetteli kovasti, koska se vaikutti tulevan ja seuraavan vuoden satoihin. Mutta valitettavasti meiltä kului yli kuusi kuukautta päästä mm, kolmen toimielimen välillä sopuun ja sitten tietysti kaikki viive siihen päälle, kun ryhdyttiin toteuttamaan tätä operaatiota. No, kyllähän maanviljelijät saivat apua, mutta eivät saaneet sitä silloin, kun sitä kipeimmin olisivat tarvinneet. Tässä on kyse poliittiset, taloudelliset, inhimilliset tekijät, jotka pitää aina ottaa huomioon. Ja pitää ehkä pohtia paremmin tätä tulevaa talousarvioesitystä laadittaessa. Ja kun puhumme budget reviewsta, jota ryhdymme työstämään tarkemmin ensi vuoden alusta. No, Raimer, onko sinulla lisättävää? No se on tosiaankin tämä on asia, jota olemme aina ottaneet esille viime vuosina ja menettelyt ovat todella tolleen todella hitaita ja joskus on kovin häpeällistä ollut se, että vasta puolitoista vuotta myöhemmin ollaan voitu sitten rahoitus ottaa käyttöön. Jos katson näitä kahta asiaa tänään, Klaus Myrsky ja Italian maanjäristys, kyllä me tässä toimimme varsin ripeästi verrattuna siihen, mitä menneinä vuosina on ollut. Kyllä edistystä on tapahtunut, jos minä sanon, että tammikuussa 2009 on ollut katastrofi, tänään päätös ja sitten täysistunto ja huhtikuussa 2009 on maanjäristys ja voimme nyt jo käydä ensimmäistä keskustelua ja vuoden lopussa, siis kuukauden lopussa tehdä päätöksen. Tämä on oikein hyvä asia, mutta voisimme olla vielä nopeampi. Ah, ja tässä yhteydessä haluaisin vielä sanoa, että no ei laisinkaan tyydytä se myöskin muistaen sen poliittisen keskustelun, jota meidän on kestettävä jäseninä, että ei onnistuttu jäsenvaltioiden komission välillä päästä yhteisymmärrykseen siitä, että suorat maksut, jotka annetaan vuoden lopussa, annettaisiin vähän aikaisemmin niin, että luotaisiin likviditeettiä, joka on suuresti heikentynyt talouskriisin takia, erityisesti esimerkiksi maidontuotannon alalla, eikä oltu valmiita vähän joustamaan vaan nämä määrärahat todella vapautetaan vasta ensimmäinen joulukuuta. Ja me olemme puhuneet pääjohtajan ja maatalouspääosaston kanssa, eikä voida löytää jotain väliaikaisratkaisuja kunnioittaen kuitenkin sääntöjä. Kansalaiset eivät ymmärrä tätä. Täältä puuttuu vieläkin halua joustavuuteen ja siihen, että toimitaan vähän ripeämmin, kunnioittain kuitenkin sääntöjä. Tämä aiheuttaa turhautumista. Oli sitten kyse näistä erityisistä tilanteista, katastrofeista, joissa tilanne on erityisen dramaattinen, tai muista tilanteista on kyse kuitenkin määrärahoista, jotka aiotaan myöntää. Voitaisiin toimia vähän nopeammin. Minun oli nyt tämä pakko tässä sanoa, koska en voinut sitä eilen ottaa esille keskustelussa komission jäsenen kanssa. Euh. Kiitos paljon esittelijälle. Rouva Matera. Grazie presidente, colgo l'occasione. Kiitoksia. Haluaisin myös tervehtiä teitä kaikkia kollegojani. Minä halusin puheenvuoron, koska tämä on minulle tärkeä aihe. Olen Barbara Matteera, uusi italialainen jäsen tässä parlamentissa. Olen tässä varsinainen jäsen ja minut on nimenomaan Etelä-Italian vaalipiiristä valittu Abruzzon alueelta. Ja nimenomaan huhtikuussa kuudes päivä oli valtava maanjäristys, kuten olette varmasti viestimistä saaneet selville. Ja myös Italian hallituksen järjestämässä G8-kokouksessa tuli esille. Minä haluaisin kertoa näistä vakavista ongelmista, joita ihmiset ovat kärsineet tämän luonnonkatastrofin jälkeen, koska he ovat minun puoleni kääntyneet myös elokuussa. Ja olen itse käynyt paikan päällä myös. Nyt tämä on vasta ensimmäinen keskustelu tästä päätösesityksestä, joka Euroopan komissio on esittänyt 2009 budjetin muuttamiseksi niin, että Italiassa annetaan se kaiken kaikkiaan 800 miljoonaa euroa solidarisuusrahastosta Euroopan unionista. On erittäin tärkeää nyt ottaa huomioon se, että Euroopan komissio on hyväksynyt Italian rahoituksen sen pyyntö, pyynnön perusteella, minkä valtio on esittänyt. Tämä osoittaa, miten on tunnustettu myös tämä poikkeuksellisuus ja vakavuus näissä vahingoissa Brunson alueella. Maanjärjestys on johtanut valtaviin luonnon seurauksiinkin nyt meidän Euroopan parlamentin. Me olemme kaikkien eurooppalaisten kansalaisten ääni antaa jatkossakin tukea komissiolle osoittain solidaarisuutta kärsiville vaan kansanosille ja osoittaa, että Euroopan unionilla on välineitä antaa heille. Minä haluaisin lopuksi tässä lyhyessä puheenvuorossani vielä korostaa aikataulua. Yleensä kun tämän tyyppisiä poikkeuksia on, tarvitaan jopa puolitoista vuotta näille, jos ajatellaan työtä komissiossa, niin me olemme kuitenkin tällä puolella pystyneet nopeammin toimimaan. Jos tässä vielä nopeutettaisiin tätä, niin ehkä voitaisiin ajatella, että saa myös myöntäminen vielä ennen tämän vuoden loppumista. Minä vetoan tässä Euroopan unionin kansakuntien vastuuntuntoiseen, niin halusin kiittää teitä tästä huomiosta, jonka meille annoitte. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hienoa. Kiitos kollega. Nyt muistutan teille, että sekä kohta 16 globalisaatiorahastosta joidenkin Saksan alueiden käyttöön, kuin myös kohta 17 solidaarisuusrahasto Italian maanjäristyksen jälkien korvaamiseen tullaan, näistä tullaan äänestämään seuraavissa kokouksissa 5, 6 ja 8 lokakuuta. Niin kuin Rova Matera toivoi, ja kuten varmasti monet muutkin ovat toivoneet, Reimer Böge, siihen mennessä voimme eh, toimia siten, että rahastoja voidaan käyttää, varoja voidaan vapauttaa, että voidaan käyttää vuoden loppuun mennessä. Kiitos paljon. Täällä on vielä yksi kohta esityslistalla. 18. Siitähän on jo äänestetty. Ei, ei, anteeksi, anteeksi, korjaa puheenjohtaja. Anteeksi, anteeksi. Kohta 18 on alustava lisätarvioesityksen yhdeksän esittely ilman äänestystä. Tästähän juuri äsken puhuimme. Lisätalousarvio. Sen tehtävänä on toteuttaa se, mitä haluamme globalisaation rahastolla tehdä. Se on muodollinen päätöksenteko siitä summasta, jonka hyväksymme. Todellisuud- todellakin minä aion vähän tarkemmin katsoa, mistä nämä määrärahat ovat peräisin. Tähän mennessä olen voinut tehdä sen vain osittain, mutta lokakuuhun mennessä voin toivottavasti kunnolla kertoa kollegoille, mistä nämä määrärahat tulevat. No komissio on se jo sanonut, mutta voidaanko ne määrärahat ottaa sieltä ilman, että syntyy mitään vaaraa. Ja sitten päätämme lisätalousarviosta numero yhdeksän. Kiitos Jutalle, sen jälkeen Raimer. Kiitoksia, haluaisin vain huomauttaa, että nämä äänestysajat, jotka on suunniteltu kohtiin 17 ja 18, ne eivät ole samanaikaisia. Ne pitäisi kuitenkin tehdä samaan aikaan. Ensin tässä luki 5, 6, 8 lokakuuta ja kohdassa 18 lukee 28. syyskuuta. Ja sitten lokakuun ensimmäinen täysistunto, lokakuun toinen täysistunto. Minulle kyllä sopii se, että tekisimme tämän syyskuun viimeisellä viikolla sitten tämä menisi vähän nopeammin. Ei tässä kauan kestä, kun siihen menee vain viisi minuuttia. Oikein hyvä. Me pyrimme pitämään mielessämme tämän pyynnön. Kaikki varmasti ovat samaa mieltä ja puoltavat Juttakin. Hyvä, hienoa. Kiitos kollegat. Nyt minulle pitää antaa teille vähän informaatiota. Ensinnäkin se on kohta 20 siitä, kuinka tärkeitä ovat tulevat kokoukset Meillä on täällä kokousaikataulu. Siihen pitää lisätä suurella kysymysmerkillä 15. syyskuuta tiistaina iltapäivällä Strasbourgissa. Kysymysmerkki siihen, voimmeko me silloin tutkia ensi vuoden parlamentin budjettia. Niin kuin me eilen puhuimme siitä, meillä oli täällä varapuhemies Petela läsnä ja pääsihteeri oli, Klaus Velle oli myös läsnä eilen – he ilmoittivat meille, että mm, jos kaikki sujuu hyvin, niin puhemiehistö päättää 7. syyskuuta asiasta. Ja tuolloin me voisimme pitää kokouksemme tästä aiheesta 15. syyskuuta. Kirjatkaa sinne nyt, että teidän on ehdottomasti oltava läsnä paikalla. Muuten tulee rankat sakot. Me saimme nyt kahvia vähän myöhässä tänä päivänä, mutta varmasti tuolloin saamme kahvia ihan asian kuuluvan aikaan. 28. syyskuuta, maanantai, tiistai, keskiviikko me tulemme tutkimaan ja äänestämään kaikista ö, 2010 budjetin tarkistuksista. Ja lisäksi muutamia päätelmiä, johtopäätöksiä koordinaattoreiden eilisillan kokouksesta. Me pääsimme yksimieliseen siitä, että laaditaan kirje, luonnos, jossa puhutaan äh, eilisestä kuulemistilaisuudesta ja kuuntelimme eilen äh, Semetan Meillä oli eilen komissaariehdokas Semetan kuulemistilaisuus ja me annamme siitä myönteisen lausunnon. Eli me voimme valtuuttaa herra Semetan hoitamaan budjettikomissaarin salkkua nykyisen komission toimikauden loppuun asti. Tämän kirjeen myötä, johon tullaan lisäämään vastaava kirje kahdelta muulta parlamentaariselta valiokunnalta, jotka ovat kuulleet kahta muuta komissaariehdokasta – Sen jälkeen tehdään päätöslauselman luonnos, jonka poliittiset ryhmät allekirjoittavat, ja se tulee täysistunnon käsittelyyn 16. syyskuuta. Tällä tavoin me voimme välittää tietoa komission puheenjohtajalle. Minä pyysin koordinaattoreita pääsemään myös yksimielisyyteen mahdollisimman nopeasti siitä, miten mietintöjä tullaan jakamaan. Sehän kuuluu meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin. Ei ainoastaan ole kyse suurista, hienoista raporteista, budjetista tai muiden toimielimien budjetista, mutta myös muista mietinnöistä oli sitten kyse tavanomaisista mietinnöistä, jos, jolloin tavallisesti aina mietittiin pysyvä esittelijä tai, tai lausunnonantaja tai sitten riippumatta siitä, oliko kyse budjetti, valiokunnan budjettiraportista, niin meillä on myös sisältökysymyksistä sisältö kysymyksestä lausuntoantavia henkilöitä. Minä pyysin myös koordinaattoreita tekemään meille esityksiä perustuen olemassa olevan pysyvien esittelijöiden listaan. Niitä on ollut 12. Minä ehdotin, että joko ö, poistamme sieltä jotain tai sitten lisäämme lukumäärää. Enemmistö koordinaattoreista kyllä halusi supistaa tätä. Mitä enemmän on pysyviä esittelijöitä, sitä vähemmän voidaan saada kaikkia jäseniä osallistumaan budjettivaliokunnan työskentelyyn. Ainakin joillakin alu, aivan täsmällisillä osa-alueilla me tarvitsemme jatkuvuutta ja meidän pitää nimetä asiantuntijoita, jotka voivat tehdä työtä aivan erityistietoutta vaativien kysymysten tiimoilta. Minä pyysin koordinaattoreita tekemään minulle esityksiä ja sen perusteella me laadimme sitten pysyvien esittelijöiden luettelon ja myös siitä, miten mietinnön laatiot tullaan nimeämään, miten se lista tulee muotoutumaan. Koordinaattorit valitsivat sellaisen jakautuman muodon, että se, se noudattaisi suhteellisuutta sillä tavalla, että jokaisesta mietinnöstä annetaan pisteitä ja se noudattaisi meille niin rakkaan Dontin lain periaatteita. Meidän täytyy tänä päivänä antaa jo koordinaattoreille jonkinlainen sovellustaulukko siitä, miten Dontin lakia voidaan soveltaa. Tähän valiokunnan, ottaen huomioon valiokunnan kokonaisjäsenmäärän, jotta tämä koordinaattorien ryhmä voisi <clears throat> ryhtyä työstämään tätä nimeämislistaa. Me olemme ehdottaneet, että budjetin valiokuntaan tuli, valiokunnasta tulisi toimijoiden väliseen paneeliin edustaja. On kyse Galileosta. Tässä on kyse Galileosta. 37 satelliitista, jotka rahoitetaan täysin Eurooppaan EUn budjetista. Tästähän Euroopan parlamentti on päättänyt kolme vuotta sitten valiokunnan ehdotuksesta sitä hoitavat tai hallinnoivat useat eri järjestöt, valvontaneuvostot, siellä on läsnä kolme parlamentin edustajaa, kaksi ITRE-valiokunnasta ja yksi budjettivaliokunnasta. Ja sosiaalidemokraattien ehdotuksesta olemme nimenneet Rova Herzogin. Hän ei ole täällä nyt paikalla. Hän voisi osallistua tuohon kyseiseen elimeen. Toisaalta minä olen muistuttanut koordinaattoreille siitä, että – jokainen valiokunta, myöskin tämä valiokunta, omaa oikeuden kutsua asiantuntijoita mm, kuulemaan heitä hearing-menettelytapojen puitteissa, jotta valiokunta saisi parempaa tietoa omasta, omaan toimi, omiin toimivaltuuksiin kuuluvista alueista. Näinhän me teimme jo tänä aamulla. Meillä on kiintiö siihen. Emme ole vielä käyttäneet sitä myöskin on sama pätee valtuuskuntavierailuihin, eli me voimme lähettää paikan päälle maaperälle tietysti noudattaen esityslistaa, kokousaikataulu, anteeksi, kokousaikataulua. Se on ehkä hyödyllistä budjettivaliokunnan oman sisäisen tiedon kannalta mennä paikan päälle toteamaan todella kourin tuntuvasti siitä, miten määrärahoja on käytetty ja toteamaan paikan päällä ongelmien luonteen ja laadun ja suuruuden. En tiedä kuinka paljon tähän on mahdollisuutta tämän, tämän syksyn aikana, mutta tämän valiokunnan jäseninä me teillä on mahdollisuus siihen, mutta tietysti teidän pitää aina pitää mielessä säästöpolitiikka, EUn rahoja pitää käyttää säästeliästi ja parlamentin rahoja erityisesti, mutta jos on tarvetta, niin silloin pitää lähteä matkalle. Halusin myös täsmentää, että mm, sen muodon, miten nämä meidän valiokunnan ulkoiset kokoukset koostuvat ja muodostuvat, koordinaattoreiden kokoukset. Meillä on myös yhteen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, johon me kytkeydymme neuvoston kanssa ja komission kanssa, anteeksi, ulkoasianvaliokunnan kanssa. Meillä on trilogikokoukset ja sovittelut – neuvoston kanssa tai puhemiestön kanssa. Me olemme hyväksyneet vuoden 2010 kokousaikataulun, kalenterit. Uusille jäsen, uudet jäsenet varmasti arvostavat sitä, että voivat jo nyt ohjelmoida koko tulevan toimikautensa tai niin, tulevan ensi vuoden aikataulunsa. Ja me huomaamme, että kun vuodessa on 365 päivää ensi vuonna, niin on siinä ainakin muutamia päiviä, jotka on jätetty teidän omaan käyttöönne lomailuun tai muuhun ö, toimintoihin vähän vähemmän tiukkaan ja rasittavaan toimintaan kuin mitä on parlamentaarinen työskentely. Mainitsimme Europol-trilogiasta. Jutta Haug siitä meille kertoi jo tyhjentävästi. Täällä on kohta muut asiat. Helga, ole hyvä. Thank you. I have uh, got one other... Kiitoksia. Minulla on yksi kysymys vielä. Muutama viikko sitten jaettiin paperi, eh, että mahdollisesti turkoosilla viikolla syyskuussa on eh, budjettivaliokunnan puheenjohtajiston kokous Tukholmassa. Onko tämä vielä esityslistalla? Mitä siellä oikein tapahtui? Niin, niin Ei tämä ole tämä valiokunta eikä puhemiehistö. On kyse tämä valiokunnan valtuuskunta, jonka Ruotsin puheenjohtajavaltio on kutsunut paikalle 24.25. päivä. Val, tämän valiokunnan puheenjohtaja kaksi yleisesittäjää on kutsuttu. Ja perinteiden mukaisesti on ollut tapana, että silloin kun lähdetään jäsenvaltioon vierailulle, niin silloin kutsutaan myös valiokunnan jäseniä, budjettivaliokunnan jäseniä, jotka, jotka ovat tämän kyseisen maan kansalaisia. Eli tällöin herra Färm tulee kyseeseen. Hän on kutsu, hänet on kutsuttu luonnollisesti. Ja me tietysti kerromme teille siitä, minkälaisia keskusteluja käymme Ruotsin edustajien kanssa. Herra Portas on pyytänyt puheenvuoron. E Yksi kysymys, tai oikeastaan kaksikin. Ensinnä. 15. syyskuuta kokous menee päällekkäin myös tarkistusten määräajan kanssa. Vai onko näin? vai pitäytytäänkö 9. päivään syyskuuta. Haluaisin tietää, onko meillä vielä enemmän aikaa tehdä tarkistuksia talousarvioon myös tämän osalta. Tämä on kysymykseni. Sitten toinen kysymys. Meidän valiokunnassamme on lähes 90 jäsentä todennäköisesti puolet on uusia. Siksi haluaisin tietää, oliko viime vaalikaudella jotain järjestetty valiokunnassa, jotain koulutusta talousarviotekniikasta. Sitä voitaisiin järjestää muutaman istunnon ajan uusien edustajien hyväksi. Näin. Vaikka enemmistöllä on jotain kokemusta kansallisesta talousarviosta, niin ainakin Portugalin kohdalla se on tyystin toisenlainen kuin mitä Euroopan talousarvio. Esimerkiksi me teemme eron hallinnollisten ja investointien, hallinnollisten ja investointimenojen välillä. Tämä on toisen toisenlainen käsitys kuin on täällä. Ehkä voitaisiin jonkinlaista tällaista toteuttaa, jos sitä pidetään hyödyllisenä. Euh. Kiitos paljon, hyvä kollega. Ensimmäisestä kohdasta ei ole mihin, mitään muutoksia näihin määräaikoihin tarkistuksille. Me ehdotamme edelleen viidet päivämäärää 15. syyskuuta, joka on ihan yhteenpitävä 16. päivän kanssa ryhmien tarkistuksille. Ei se nyt ole ideaalitilanne, mutta, mutta tähän olemme päätyneet. Toisesta kohdasta voin sanoa, että olette ihan oikeassa. Ehkä kaikki ryhmät eivät ole samassa tilanteessa. Ryhmillä on ryhmiä, joilla on ryhmiä, jotka ovat antaneet jo täydentävää tietoa uusille jäsenille – Toisille se voi tuottaa ehkä enemmän vaikeuksia. Katso, mitä voimme tehdä konkreettisesti. Olen ihan, ymmärrän hyvin teidän huolenaiheenne, kun minä ensimmäistä kertaa, niin kuin Raimer vuonna, tuot, vuonna 1989 ensimmäistä kertaa parlamentissa, ja silloin valitsin tämän valiokunnan. Minulta meni yli kuusi kuukautta ennen kuin osasin itse viedä jonkin tarkistuksen eteenpäin. Eli totta kai tehän olette nopeampia ja tehokkaampia kuin minä, mutta katsotaan mitä voidaan tehdä. Mis vaikeus on, piilee siinä, että meillä tulee olemaan kädet täynnä työtä. Mutta te tulette näkemään se, että osallistuu äänestyksiin budjetista kaikissa, kaikissa menettelyvaiheissa, se on parasta mahdollista koulutusta. Te opitte mahdollisimman paljon sitä työtä tehdessänne teillä on nyt jo mm, mahdollisimman paljon tietoa, mitä tähän mennessä on voitu antaa. Eikö ole muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, näin kiitän jäseniä, kaikkia avustajia